Okay. Uh, good day everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Varmaankin aloittelemme tässä kokouksessa, kokousta. Ja muutan tässä Ruotsiin heti alkuun, joten kuulokkeet päähän. Hjärtligt välkomna till eh, sydämellisesti tervetuloa tähän valiokunnan kokoukseen. Ja Meillä on täällä edessä esityslista luonnossa. Tämä on lähetetty ajoissa teille ja täällä on muutoksia tehty, koska kohta 15 siirtyy kohdan neljä jälkeen. Ja toinen asia on sitten, että kohta seitsemän tulee myöskin tulee kohdan neljä jälkeen ja sen jälkeen on kohta 15 käsittelyssä. Sitten viitoskohta, se siirtyy huomiseksi kohdan 14 jälkeen. Ja kohta 18, sekin tulee huomenna sitten vasta ö, viitosen jälkeen. Voimmeko nyt tämä hyväksyä tällaisen muutokseen ja näyttää olevan näin? Eh, eh, no seuraavassa täällä on sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Otanpa tässä kahvia ensin. Meillä tulee olemaan työryhmä, workshoppi tällaisista politiikka, politiikasta, jotka on rahoitusnäkymiin 1214. Ja se pidetään 26. tammikuuta silloin, kun tämä valiokunta kokoontuu. Te olette saaneet myöskin tämän workshopin ohjelman tiedoksenne. Tässä yhteydessä haluaisin eh, myös ilmoittaa, että Karoliina Falk, joka työskentelee sihteeristössä, hän on lähdössä meiltä valitettavasti. Hän lopettaa työnsä tammikuun lopussa. On hyvin eh, surullista, harmillista, että hän lähtee, koska me arvostamme hänen ammattitaitoaan tiedän, että hän on hyvin paljon auttanut täällä monta edustajaa. Ja on, on tietenkin harmillista, että hän ei sitten enää ole meillä enää töissä. Tämä on sellainen, hän on sellainen henkilö, jota, joka on merkinnyt paljon tälle valiokunnalle. En tietenkään voi olla sanomatta, että olen hänen kannaltaan tietenkin iloinen, että hän on saanut työpaikan Ruotsista – Eli se on tällainen hyvä asia. Minä varmasti tapaan hänet Ruotsissa sitten jossakin vaiheessa. Toivotan sinulle onnea uudessa työssäsi ja kiitän tämän valiokunnan eteen tekemästäsi työstä. Sitten siirrymme kohtaan kolme. Tässä puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden suosituksista. Me olemme lähettäneet tämän tiedoksi aikaisemmin ja jos teillä ei ole mitään vastaanpanemista, niin otamme tämän nyt hyväksyttynä sitten vastaan. Sitten siirrymme kohtaan neljä. Keskustelu eh, komission jäsen Laslo Andorin kanssa. Hän aiheena on työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus, josta hän vastaa komissiossa – Andorilla on hyvin tiukka aikataulu ja hänen täytyy kello neljällä toisessa kokouksessa, siksi meidän täytyy hyvin lyhyesti kaikkien puhua. Minä ehdotankin sillä tavalla toimittavaksi, että koordinaattorit tai vastaavat täällä joukossamme EPPstä, SDstä ja ALDEsta saavat kahden minuutin puheenvuorot ja muut ryhmät sitten saavat vain puolitoista minuuttia puheaikaa ja tavalliset muut edustajat sitten vain minuutin. Tällä tavalla meillä on mahdollisuus saada komissaari Andorin vastauksia myöskin kuultaviksemme. Haluaisitko sinä pyytää puheenvuoroa? Ole hyvä. Ei, anteeksi, ei täällä ollutkaan. No tässä on nyt tällaiset tiukat säännöt, joita ehdotin ja näin ne hyvinemme ehdotan, että me annammekin puheenvuoron komissaari Andorille. Kiitän teitä siitä, että olette tulle, tullut paikalle ja olemme hyvin iloisia siitä, että saimme tehdä tänne joukkoomme. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Honorable members. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo saada olla täällä teidän parissanne tänään. Minulla on ilo tuntea teistä jotkut, varsinkin ne, jotka ovat aktiivisia Euroopan parlamentin työ- sosiaalikysymyksissä, mutta on tärkeää myös tavata tässä muodostelmasta, muodostelmassa, koska tasa-arvo työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa on ikään kuin ennakkoedellytys sosiaaliselle tasa-arvolle ja myöskin taloudelliselle vauraudelle. Näin ollen tuen teidän ponnistuksenne täysin kun halutaan pyrkiä siihen, että ja miehet voivat saada nauttia tasa-arvosta täysin ja että miesten ja naisten poikien tyttöjen väliset erot eliminoidaan. Olet ottanut tämän asian esille poliittisille ö, esityslistallenne tämänhetkisessä taloudellisessakin tilanteessa, joka siis todellakaan ei ole ohi. Viime aikoina olemme analysoineet niitä yhteiskunnallisia seurauksia, joita tällä kriisillä on, ennen kaikkea keskittyen siihen, kuka on joutunut työttömäksi, minkä ikäiset henkilöt ja onko kyseessä nainen vai mies. On kuitenkin toisia näkökulmia, jotka ovat mahdollisesti myös tärkeitä, kun tarkastellaan yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ne työpaikat, jotka on menetetty ja henkilöiden kotitilanne. Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset, joita työmarkkinatilanteella on, vaihtelevat riippuen siitä, onko menetetty osa-aikainen työpaikka, täyspäivän työpaikka, onko kyseessä korkea palkkainen, matala palkka-ala, onko henkilö yksinäinen vai asuu perheen kanssa, onko hän ainoa palkansaaja vai onko perheessä muitakin palkansaajia. Kaikki meistä tietävät, että naiset kuuluvat usein haavoittuvampaan luokkaan. Ja tässä yhteydessä olen sanonut äskettäin maailman kehitysraportti 2012 tasa-arvo ja kehitys, jossa todetaan, että eurooppalaisten alueiden etu tasa-arvokysymyksissä on rajoittunut ja hälventynyt. Tilanne alkaa muistuttaa muuta maailmaa ja meidän täytyy ottaa huomioon tämän lausuman poliittinen merkitys. Jos tasa-arvoa ei saada aikaiseksi politiikan avulla, joudutaan maksamaan kova hinta niistä äh, dramaattisista väestömuutoksista, joita sen seurauksena syntyy ja työmarkkinoiden tarpeista. Siitä syystä meidän täytyy pureutua tasa-arvokysymyksiin vakavasti kaikilla päätöksenteon tasoilla. Kääntyisin tässä suhteessa komission aloitteiden puoleen, kun puhutaan tasa-arvokysymyksestä ja älykkäästä kestävästä kasvusta Eurooppa 2020 strategian pohjalta – Naisten työllisyysaste Eurooppa 2020 strategiassa mainitaan erityisesti ja siinä todetaan, että 75 prosentin työllisyystaso 20-54-vuotiaiden joukossa pitäisi saavuttaa niin, että naiset osallistuvat enemmän. Naiset merkitsevät valtavaa työmarkkinapotentiaalia. Neljä viidestä miehestä tässä ikäryhmästä osallistuu työmarkkinoihin joko työskentelee tai etsii työpaikkaa, niin miltei kolmasosa työikäisestä naispuolisesta työvoimasta on täysin työmarkkinoiden ulkopuolella. Tasa-arvokysymykset olivat tärkeinä esillä ensimmäisessä eurooppalaisessa ohjausjaksossa vuonna 2011 ja yhteisessä työmarkkinakertomuksessa 7.3. EPSCO-neuvoston päätelmissä viitattiin useisiin toimenpiteisiin, joiden avulla voitaisiin lisätä naisten työllistyvyyttä. Niissä painotettiin sitä, että vero- ja etuisuusjärjestelmien tulisi hyödyntää naisia erityisesti. Lisäksi vanhempainloma, joustavat työolosuhteet ja päivähoitomahdollisuudet pitäisi ottaa paremmin huomioon niin, että voidaan edistää sitä, että naiset voivat käydä enemmän töissä. Vakaa päätelmä, joka seurasi tästä ensimmäisestä eurooppalaisesta ohjausjaksosta, oli se, että jäsenvaltioiden täytyy ottaa käyttöön kattava politiikka, jonne avulla voidaan torjua olemassa olevaa epätasa-arvoa työmarkkinoilla. Kesäkuussa 2011 kahdeksan jäsenvaltiossa julkaistu kertomus tukee tätä. Asetus on pyrkinyt pyrkinyt siihen, että poistetaan sellaiset verokannustimet, jotka on mukana verojärjestelmässä, jotta tarjottaisiin joustavia työjärjestelyjä ja jotta voitaisiin pureutua ja torjua palkkaeroa naisten ja miesten välillä. Kolme jäsenvaltiota ovat ryhtyneet vielä lisätoimenpiteisiin, joiden avulla on pyritty yhdistämään paremmin työ- ja perhe-elämä laajentamalla päivähoitopalveluita. Useiden jäsenvaltioiden tulisi edelleen tehdä lisäponnistuksia näissä kysymyksissä. Tämän lisäksi vuoden 2012 vuoden kasvukertomuksen äh, osio ottaa esille sen, että tulisi helpottaa toisten palkansaajien äh, tuloksia ja toimintaa. Tämä löytyy myöskin temaattisesta työllisyysvaliokunnan tekemästä äh, kertomuksesta. Yhteenvetona tasa-arvokysymykset ovat olleet erittäin kovasti esillä ensimmäisessä eurooppalaisessa ohjausjaksossa – ne ovat edelleenkin etusijalla poliittisessa toiminnassa toisessa ohjausjaksossa. Ja komissio valvoo tiukasti jäsenvaltioiden toimia, jotta ne seuraavat suosituksia tällä alalla. Tilannearviointi täytäntöpanon suhteen mahdollistaa sen, että näitä suosituksia voidaan panna yhä enemmän täytäntöönpanna vuonna 2012. Euroopan unionin erilaiset välineet mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat tukea tasa-arvoa ohjelmissaan, koska se on sosiaalirahaston ytimessä ja ne on näin edelleenkin vuoden 2013 jälkeen. Perusteellinen arvio, joka tehtiin vuoden 2011 alussa, osoitti, että suurta eurooppalaista lisäarvoa saadaan, kun sosiaalirahastolla tuetaan tasa-arvopolitiikkaa. E- Euroopan sosiaalirahaston panos on ollut huomattava, kun on pyritty luomaan autonomista tasa-arvopolitiikkaa ja voimavararakennusta ja täytäntöönpanemaan toimia, jota varten rahoitusta ei saataisi kansallisista budjeteista. Siitä huolimatta tämä arvio on kuitenkin osoittanut myös, että ongelmia ja rajoitteita on tämänhetkisessä ohjelmassa. Erityisesti tasa-arvospesifiset toimet ovat vähentyneet huomattavasti ja paljon enemmän on hyödynnetty muita tasa-arvovaltavertaistamiseen johtavia toimenpiteitä. Arviointi on osoittanut myöskin, että yhä edelleen ei ymmärretä riittävästi sitä, mitä valtavirtaviimaistamisella tarkoitetaan, millä tavalla sitä tulisi täytäntöönpanna. 60. hyväksytty säännöstelypaketti sisältää komission toimesta erilaisia säännöksiä, jotka vahvistavat rakennerahastojen panosta, varsinkin sosiaalirahaston panosta tasa-arvon vahvistamisessa. Yleinen asetusluonnos ottaa esille tasa-arvon valtavirtaistamisen kaikissa rakennerahastoissa. Siinä vaaditaan lisäksi sitä myös, että kumppanuussopimukset ja operationaaliset ohjelmat sisältävät useita yksityiskohtia, joiden avulla täytäntöönpanaan tätä periaatetta. Kun tarkastellaan sosiaalirahastoasetusta, komission ehdotus tekee selväksi sen, että jäsenvaltioiden täytyy suunnitella täytäntöönpana spesifisiä toimia, joiden tavoitteena on nimenomaan tasa-arvon lisääminen. Toisin sanoen, jokaisen jäsenvaltion täytyy edistää tasa-arvoa sosiaalirahaston avulla, erilaisen lähestymistavan avulla. Tämän lisäksi vuonna 2012 Progress-ohjelma jatkaa tämänhetkisiä toimia ja pyrkii ottamaan käyttöön uusia aloitteita. Joitakin esimerkkejä näistä. Ensinnäkin kun suunnitelmaan todistepohjaista eurooppalaista lainsäädäntöä, kerätään tietoja, jotka liittyvät tasa-arvokysymyksiin, kehitellään indikaattoreita ja tilastoja. Toiseksi tehokas tiedonjako ja oppiminen. Tuloepätasa-arvo työllisyyskysymykset, eläkekysymykset ja parhaat käytänteet yksityisten eläkejärjestelmien kehittämisessä kolmanneksi. Korkeatasoisen osallistuvan keskustelun kehittämistä EU:ssa ja kansallisella tasolla. Sitten kapasiteettiverkostojen kehittäminen, joiden avulla näitä politiikan aloja voidaan viedä eteenpäin. Ja näin rahoitamme edelleenkin syrjinnän vastaista toimintaa ja pyrimme edistämään naisten osallistumista päätöksentekoon. Lopuksi pyritään paremmin integroimaan poikkileikkaavia kysymyksiä. Näin voidaan käsitellä sellaisia asioita, jotka käsittävät useita eri aloja, syrjimistä, epätasa-arvoa ja köyhyyden torjumista. Sukupuolten valtavirtaistaminen, joka on yksi tärkeistä periaatteistamme, on edelleen tärkeä osa, kun suunnitellaan ja täytäntöön pannaan kaikkia progress-toimia. Erityisesti siinä pyritään hajautetun tiedon keräämiseen, joka on siis sukupuolikohtaista. Hyvät naiset ja herrat, lopuksi muutama sananen kanssanne aivan päi- tuoreesta tiedosta, joka koskee eläkkeitä. Asiakirja, jota valmistelemme, pohjaa todella vahvaan sukupuolinäkökulmaan. Sen tavoitteena on saada aikaiseksi kestävä kehitys, samalla vähennetään kuilua eläkkeiden välillä, eri sukupuolten välillä. Lisäksi pyritään parempaan osallistumiseen työmarkkinoille sekä miesten että naisten puolelta koko elinkaaren ajan ja pyritään parantamaan mahdollisuuksia saada aikaiseksi turvalliset eläkesäästömahdollisuudet. Olen tietoinen, miten paljon sukupuolten epätasa-arvoa on työmarkkinoilla, työllisyysaste, osa-aikaisuus, palkka ja niin edelleen, jotka saattavat aiheuttaa, että naiset eivät pääse nauttimaan samanarvoisesti taloudellisesta riippumattomuudesta kuin miehet. Nämä erot saattavat johtaa myös siihen, että naiset eivät voi nauttia täyttää eläkettä ja saavat pienempää eläkettä ja ovat vaarassa joutua köyhyyteen vanhoilla päivillään. Näin ollen tasa-arvokysymykset ovat tärkeä osa toimintaamme ja aiomme esittää useita konkreettisia ehdotuksia, jos otetaan esille nämä palkkakuilut työmarkkinoilla – kuten myöskin eläkejärjestelmät, ja näin pyrkimme siihen, että tulevat eläkejärjestelmät ovat kestäviä ja turvallisia sekä naisille että miehille. Valkoinen kirjoita, joka esitellään eurooppalaisen teemavuoden aikana, pyrkii korostamaan niitä etuja, joita ikääntymisellä on ja mitä mahdollisuuksia se tarjotaan. Aktivoinnissa on kysymys siitä, että luodaan laaja kirjo mahdollisuuksia ihmisille hallita omaa elämäänsä, jotta nämä voivat päästä työmarkkinoille ja saada myöskin paremman tulotason. Näin mahdollistaan se, että he voivat olla aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa elämässä ja mahdollistaan se, että he voivat elää riippumattomasti mahdollisimman pitkään. Euroopan 2020-strategia, Euroopan ohjauskausi ja monivuotinen rahoituskehys – sisältävät tarpeelliset ja asianmukaiset toimenpiteet, joiden avulla voimme hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita tähän mennessä on hyödynnetty liian vähän. Komissio yhdessä parlamentin kanssa uskoakseni hyväksyy tämän tasa-arvoulottuvuuden yhä, yhä useammalla politiikan alalla ja vie sitä eteenpäin. Kun puhutaan tasa-arvosta, olemme ottaneet huomioon sen, että naiset ovat erilaisia kuin miehet, kun tarkastellaan heidän tehtäviään yksityiselämässä tai sitten heidän pitempään elinkaartaan, niin näitä esteitä ei kuitenkaan poisteta taloudellisella puolella naisten elämässä. Tämän seurauksena vakaus ja kasvutavoitteet tavoitteisiin ei päästä, jos nämä esteet ovat olemassa. Siitä syystä tasa-arvo on taloudellinen ja yhteiskunnallinen tarve minun mielestäni. Emme saa unohtaa, että saavuttaaksemme nämä tavoitteet meidän täytyy saada naisten tuki taaksemme myöskin miesten. Eli kyseessä on hyvin laaja-alainen vuoropuhelu, jonka avulla päästään menestykseen yhteiskunnassa elämässä ja työllisyysmarkkinoilla. Kiitän teitä siitä, että jaksoitte kuunnella. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja käymään keskustelua tästä asiasta. Puheenjohtaja tässä mainitsikin aikarajoitteeni. Niin se on seurausta velvollisuudesta olla myös toisen valiokunnan vieraana tässä talossa. Mutta minulle on siis suuri ilo, kuten totesin jo aiemmin, keskustella näistä asioista teidän kanssa ja vastata kysymykseen. Kiitoksia. Tack så mycket, eh, herr Andor. Kiitos, eh, komissari Andor. Aivan kuten tässä aikaisemmin sanoin, meillä on vähän aikaa ja siksi minä ehdotankin, tai oikeastaan on päätetty jo, että koordinaattorit eh, suurista, suurista kolmesta ryhmästä saavat aikansa ensin ja sillä tavalla, että kaikki saavat sitten myöskin vastauksia. Joten Rova Bauer, kaksi minuuttia. Om du vill ha ordet. Tietenkin, jos haluat puhua. Okei. Okay. No translation, thank you. If, oh, sorry, yeah, if, I say that uh, if you want to, to yeah. have a. Niin siis jos haluat puhua, niin kaksi minuuttia nyt on aikaa. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, komission jäsen, koska sukupuolten välinen tasa-arvo asia kuuluu kahdelle komission jäsenelle, niin näyttää siltä, että on vähemmän tilaa ja aikaa näille aiheille. Siksi meillä onkin sellainen joululahja toivottaa teidät tänne tervetulleeksi ja arvostamme kovasti vierailuanne. Haluaisin esittää joitakin kysymyksiä. Te mainitsitte 2020 strategian. Olemme myös puhuneet äh, ongelmakohdista, jos tunnemme huolta. Nämä liittyvät siihen, että jos komissio ja jäsenvaltiot eivät ota ratkaisevia askeleita, että luotaisiin sellaiset olosuhteet, jotta saataisiin 75 prosentin työllisyysaika naisten kohdalla, niin silloin tämä tavoite ei toteudu. Tämä on meille kaikille varmasti selvä asia. On parempi olla edes puhumatta Barcelonan tavoitteista, koska hallitusten edustajat eivät sen asian käsittelystä pidä, mutta minulla on kuitenkin sellainen tuntemus, että tämä on ongelma, joka helposti unohtuu Oletteko te samaa, mm, tai olemme samaa mieltä EU 2020 silloin, kun puhutaan köyhyyden lieventämisestä, koska koska olemme luoneet erilaisia tavoitteita, tilanne on muuttunut ja itse asiassa aivan liian paljon. Tilastotiedot osoittavat, että me voimme puhua 20 miljoonasta lapsesta, jotka ovat köyhyys rajan alapuolella, emmekä edes tunne kaikkia tietoja, joten haluaisimme tietää, mitä voimme tälle asialle tehdä. Ja vielä yksi kysymys, koska näen, että puheenjohtaja tässä se on hiukan silmäilee kelloa. Mitä tulee ikääntymiseen, meillä ei ole tästä tietoja, emme tunne tilannetta, mutta ilmeisesti naiset vanhenevat eri tavoin kuin miehet. On paljon suurempi taakka, joka kohdistuu ikääntyviin naisiin. Mitä komissio aikoo tehdä tälle asialle? Miten voidaan toimia ikääntyvien naisten hyväksi? Kiitoksia. Sitten Rova Thompson, kaksi minuuttia. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen kokee, koskee tätä mainstreaming-strategiaa ja erityisesti rakennerahastoissa. Minä näen omassa maassani Tanskassa, että sukupuolinäkemystä ei ole otettu huomioon ei kes, miten alueellisissa rahastoissa eikä keskusrahastossa – mutta kuitenkin tässä pitäisi olla niin, että rakenerahastoissa sukupuolinäkökulma olisi mukana. Minua huolestuttaa tämä siksi, koska nyt on tekeillä uusi direktiivi, jossa vihreitä työpaikkoja pyritään luomaan. Meillä on Tanskan puheenjohtajakaudella asialistalla asioita, jotka on prioriteettiasioita. Ja yksi on juuri tämä direktiivi vihreistä työpaikoista. Minun mielestäni vihreisiin työpaikkoihin niiden pitäisi koskea myöskin naisia. Se tarvitsee tietenkin pätevyyksiä, mutta sosiaalirahastoissa ei ole tätä asiaa erityisesti mainittu. Minun mielestäni komission pitäisi tähän puuttua. Pitäisi myöskin tehdä yhteistyötä muiden pääosastojen kanssa – sillä tavalla, että luotaisiin vihreitä työpaikkoja myöskin naisille ja että rakennerahastoissa otettaisiin sukupuolinäkökulma huomioon. Toinen kysymykseni on se, että kun minulla on ollut mahdollisuus käydä vierailemassa eh, romanien luona eri maissa, ja te sitten puhuitte tästä reservityövoimasta, kun puhutaan naisista. Ja myöskin Unkarin puheenjohtajakaudella romaneista puhuttiin käyttämättömänä resurssina. Mitä tulee romaninaisiin ja heidän e, integrointinsa yhteiskuntaan, miten se on edistynyt? Okay. Kiitoksia. Barbanova ei ole paikalla. Onko Altesta joku muu, joka haluaisi puhua? Ei näytä olevan. Ja sitten me siirrymmekin Rova Cornelis. Ensi, hän saa siis puolitoista minuuttia. Thank you. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia, että tulitte. Herra Andor, haluaisin esittää pari kysymystä eurooppalaisesta ohjauskaudesta. Kuten ehkä tiedätte, olen esittelen valiokunta-aloitteisessa mietinnössä työllisyysasian valiokunnassa tästä asiasta ja me tulemme ottamaan sukupuolikysymyksen tähän asiaan mukaan. Euroopan ohjauskausi EU 2020 strategiaan liittyvät tietenkin todella naisiin myös. Hehän ovat suurin käyttämätön työvoimavara ja naiset ovat aliedustettuina, myö, yliedustettuna köyhien parissa Euroopassa. Mielestäni teoriassa on hienoa, että on EU 2020 tavoitteita, jotka ovat osittain sosiaalisia ja taloudellisia. Euroopan ohjausjakso pyrkii liittämään näitä asioita toisiinsa, mutta käytännössä viimeisen vuoden aikana ei oikein näytä siltä, että tuloksia olisi tullut siinä, mitä toivottiin on valtava toimivalta kilpailu. Mielestäni ihan kaikilla tasoilla näyttää siltä, että neuvostossa ECOFIN ja EPSCO taistelevat toimivaltuuksista vuosittaisen kasvuselvityksen kohdalla täällä parlamentissa, työllisyysainvaliokunta ja FEM-valiokunta, toisaalta EKON-valiokunta äh, kilpailevat ja olen melko varma siitä, että teidän komissiossanne työllisyys ja ECFIN pääosastot myös käyvät tällaista vetoa Ja me todellakin luotamme nyt teihin, jotta varmistatte sen, että työllisyys- ja sukupuolten tasa-arvokysymys otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tai 250 miljoonaa naista oikeastaan tässä luottaa teihin koko Euroopassa. Sitten mitä tulee vuosittaiseen kasvuselvitykseen tältä vuodelta, siellä ei juurikaan, juurikaan mainittu tasa-arvokysymyksiä, vaikkakin tietysti veron maksajana kysymystä käsiteltiin naistenkin kohdalla. Haluaisin tietää, mitä tulee näihin tuleviin kansallisiin uudistusohjelmiin, kerrotaanko jäsenvaltioita ottamaan mukaan tasa-arvokysymys mukaan? Ja vielä yksi kysymys. Ryhdyttekö te toimiin peresmietinnön tiimoilta? Me annamme siihen oman panoksemme, la- tavallaan laadimme tällaisen varjoselvityksen kansalaisjärjestöstä työmarkkinaosapuolista ohjausjakson yhteydessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Kodakis, puolitoista minuuttia. Welcome, Commissioner. Uh... Tervetuloa komission jäsen. Mielenkiintoiset ovat ajat, joku taisi sanoa, niin ja teidän salkkunne on erittäin tärkeässä asemassa elpymisessämme. Periaatteessa on sitä mieltä, että naisilla on valinta mennä töihin tai olla menemättä, mutta naiset ovat yhtä arvokkaita, tekevätpä nämä sitten mitä vain. Minua myös kiinnosti kommenttina siitä, että erot täytyy tunnistaa. Uskoisin, että siinä kysymys on siitä, että halutaan näin saada aikaiseksi tasa-arvoinen toiminta-asema työmarkkinoilla. Hyvin nopeasti äitiysloma. Kuten tiedätte, minä olen pitkään ollut sitä vastaan. Ei sen takia, että minä olen äitiyslomaa vastaan, vaan sitä varten, että minusta on parempi tapa hoitaa se, joka ei välttämättä vaikuta pk-yrityksiin ja ehdottomasti auttaa naisten asemaan isän, isyysloma nimittäin. Sitä yhdistyskuningaskunta on vienyt eteenpäin. Se ei määrää liittyvästi etukäteen ja se on jo, joustavampi, sillä silloin voidaan valita kuka lomalle lähtee. Ja silloin pohditaan myös siihen, mitä perhe tarvitsee. Mitä mieltä olette siitä? Sen sieltä verrattaisiin sitten tähän perinteiseen äitiyslomasta aina puhutaan. Hyvin nopeasti minä tässä nyt kirjoitan näitä läpi. Kiintiöt, ja tavoitteet ovat kyllä aika holhaavia. Mitäs mieltä te olette? Voisitteko uskoa, että naiset voivat päästä ihan omilla avullaan eteenpäin vai tarvitseeko heitä tökkiä? Ja lopuksi eläkkeistä. Kyllä minun mielestäni niiden pitäisi olla sukupuolelle liittyviä, mutta meillä on ongelma oikeustapauksen suhteen, joka juuri tuli esille. Toivottavasti tässä pohjataan toimintaa riskianalyysiin. Haluan muistuttaa siitä, että eläkkeet kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Rova Figureido, mutta hän ei ole täällä ja jos ei kukaan muu tai kukaan muu ei eh, näytä olevan vuorossa, niin Rova Sinclair seuraavana. Thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen. Niin, puhuitte sukupuolten tasa-arvosta, sen valtavirtaistamista, er, erityisesti miten saataisiin enemmän naisia päätöksentekoon mukaan. Minä vastustan kiintiöitä, niin kuin kollegakin tässä sanoi mielestäni. Ne haitallisesti vaikuttavat PK-yrityksen aivan erityisesti siksi koko talouteen ja tätä kautta vaikuttavat työpaikkoihin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että EUn pitäisi toimia niin kuin se saarnaakin, joten voisitteko hiukan selittää, miksi on vain 27 on vain kahdeksan 82 naisia valiokuntien johdossa, samoin komissiossa tällainen tilanne, joten Euroopan parlamentin todellakin on huono naisten edustavuuden kannalta. Jos ette voi todellakin edistää naisten asemaa edes parlamentissa, missä tämä ei vaikuta mitenkään taloudellisesti, niin miten sitten odotatte, että yritykset kautta ystävän kuningaskunnan uskovan sananne? No tietysti talouden tilanne ei olekaan neuvossa kovin hyvä. Ehkä PK-yritykset omalla alueellani joutuvat toteuttamaan teidän lakeja, no kuitenkaan että haluan niitä toteuttaa täällä EU-ssa sisällä. Entä sitten milloin viimeksi parlamentilla on ollut puhemies, joka on nainen? Yrittäkää nyt hiukan toimia samalla tavalla kuin täällä kerrotte, että pitäisi toimia. Kiitos Rova Sinclair. Ja sitten Musin Sassään. Uh, Yksi minuutti, olkaa hyvä. Excusez-moi. Euh, quelques points, monsieur le commissaire, merci d'être venu. Kiitos siitä, komissaari, että tulitte paikalle. Ensimmäinen kysymykseni liittyy palkkoihin. Te sanoitte, että usein naisen palkka on se kakkospalkka. Miten voidaan todellakin toimia siten, että että katsottaisiin, että valtiot toimisivat sillä tavalla, ettei naisten palkka olisi aina joku lisäpalkka, vaan että se olisi tasa-arvoinen palkka miesten palkan kanssa. Toinen liittyy uriin. Hyvin paljon on tehtävää, koska tällä hetkellä eh, sitä myötä, eh, kun lapsia tulee, niin eh, lapset, naiset työskentelevät vähemmän ja vähemmän. Täytyy tehdä toimia sillä tavalla, että naisten koulutus on samanlaista kuin poikien koulutus, koska me emme voi mennä sille linjalle, että, että uria ei tällä tavalla tuettaisi. Miten sitten sosiaalirahasto? Minulla on ollut mahdollisuus siitä puhua enemmänkin, mutta tällä pitäisi olla sellainen lisäehto, jossa otettaisiin naiset huomioon. Pitäisi parlamentin puuttua tähän asiaan. Sitten neljänneksi me pyydämme sitä, että yksityinen sektori tekee paljon, mutta kyllä julkisenkin puolen pitäisi omat tehtävänsä tehdä. Kiitos tästä, Rova Plum. Thank you, chair, uh, dear Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kiitoksia tästä esityksestä. Olemme sitä mieltä, että te olette tärkeässä roolissa tänä aikana, varsinkin nyt, kun kyseessä on kriisi. Sanoitte, että tasa-arvo on yhteiskunnallinen ja taloudellinen tarve. Ja sanoitte, että jäsenvaltioiden täytyy edistää sitä valtavirtaistamisen ja erityistoimien avulla. Haluaisin tietää, että jos jäsenvaltiot eivät noudata sitä, mitä te vaaditte, niin mitä sitten tapahtuu? Voitteko puuttua jäsenvaltiotasolla asiaan Voin antaa teille monia esimerkkejä tästä. Te olette tehneet erittäin hyvää työtä tasa-arvopuolella. Tämä on siis kysymykseni. Voitteko puuttua tilanteeseen, jos vaatimuksia ei noudateta? Kiitoksia. Kiitos tästä. Ja nyt ei näytä olevan enää puheenvuoropyyntöjä salissa, joten minä annan nyt sitten komission jäsen Andorille puheenvuoron, koska hänellä on hiukan vielä aikaa ennen kuin hän joutuu lähtemään. Kiitän kaikkia näistä mielenkiintoisista kommenteista ja kysymyksistä. Mm, niin kuin, mielestäni tällainen yleinen teema käy ilmi näistä monistakin puheenvuoroista, nimittäin – tavoitteet, onko se EU 2020 tavoitteista koskien köyhyyttä ja työllisyyttä vai onko kyse tarkemmin sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä, kuten esimerkiksi mahdollisesti tämä naisten, mahdollinen naisten osuus johtopaikoilla. Mielestäni tavoitteilla on tärkeä tehtävä, jotta voidaan saada aikaan yhteisymmärrys tavoitteista ja asettaa kehityksen taso, joka on toteutettavissa, saavutettavissa. Tietysti, jos tavoite on epärealistinen, silloin siinä ei pystytä motivoimaan tätä kautta eikä kokoamaan yhteen kaikkia potentiaalisia kumppaneita. Lähdetään liikkeelle ensimmäistä. Onko 75 prosentin tavoite saavutettavissa tällä hetkellä? ei ole mitään ennustetta, joka osoittaisi tähän suuntaan, joten ellei synny kriittistä massaa toiminnassa, jossa muutettaisiin tapahtumien kurssia, niin emme tähän pääse. Tämä, tämän takia pitääkin muuttaa jäsenvaltioissa toimintatapoja ja politiikkoja ja myös EU-ssa. Mutta haluan puhua nyt teille suoraan kun tämä 75 prosentin tavoite asetettiin noin 18 kuukautta sitten, silloin kun Eurooppa-neuvosto hyväksyi komission ehdotukset, tämä tapahtui ennen kun tämä pidentynyt rahoituskriisi alkoi. Sehän ei vieläkään tietysti ole ikävä kyllä päättynyt. Ja sen sijaan, että tätä olisi lisätty ja laajennettu, niin tämä, kaikki, tämä on tässä on heikennetty työmarkkinoiden tilannetta viime kuukausina, eikä ole voitu jatkaa kasvun tiellä. Ja sen sijaan ollaan laskussa, mitä tulee työllisyyteen keskiarvolukuina Euroopassa. Tällainen kuva nyt on olemassa. Tämä tietysti kaikki tekee vaikeammaksi saavuttaa tämä tavoite. Siltikin vielä vahvasti puollan sitä, että pidetään kiinni tai ehkä tarvittaessa tarkistetaan tavoitteita, mutta vieläkin olemme varhaisessa vaiheessa, mitä tulee Euroopan, Eurooppa 2020 strategiaan, ja minä puoltaisin sellaista, että tarkistettaisiin toimintatapoja ja tehostettaisiin toimintaa eikä laskettaisi tavoitteita, jotka on asetettu. Tämän takia aloitamme huomenna näitä tärkeitä aloitteita ja ensi vuonna tulee työllisyyspaketti, johon liittyy erilaisia toiminta ohjelmia ja uskon, että sukupuolten välinen tasa-arvo löytyy tästä paketista, jota valmistelemme ensi vuotta varten. Rova Bauer puhui köyhyystavoitteista. Kyllä, on paljon ollut työpaikkojen menetyksiä ja on pyritty tasapainottamaan valtioiden talouksia, tilanne ei ole mitenkään muuttunut helpommaksi keskiarvoisesti. Ja vieläkin ongelmallisempaa on, että Euroopasta on tullut jakautuneempi kuin aikaisemmin. Epätasapainotekijät ovat paljon suuremmia kuin aikaisemmin. Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että maissa, jotka, joissa yksinkertaisuuden vuoksi kutsumme näitä periferiaalisiksi maiksi, niin ne ovat paljon suuremmissa ongelmissa. Mitä sitten tulee tavoitteisiin, kuten sukupuolten kiintiöt tiettyinä tietyissä aikarajoissa. Uskon, että jos nämä laaditaan hyvin ja on ta- äh, realistiset aikarajat, niin tällaiset kiintiöt saattavat olla järkeviä. Minä hylkään sellaisen käsityksen, että meidän ei pitäisi ajatella määrällisinä tavoitteina näitä kysymyksiä. Minä keskustelin tästä asiasta monissakin yhteyksissä Ranska, äh, Saksan työllisyysasiaministerin kanssa, Rova Frandelain kanssa, ja olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että jos tällaiset pöhmeät välineet eivät toimi tällä saralla, silloin ehkä tarvitaan sitä, että otetaan käyttöön jonkinlaisia aikatauluja, jotta saadaan aikaan muutos tätä kautta. Eikä tämä ole holhoavaa. Mielestäni, jos tässä tämä asia neuvotellaan työmarkkinaosapuolten kanssa, kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, niin tässä voidaan auttaa siinä, että luodaan tällainen jaettu poliittinen ja sosiaalinen tavoite. Entä kuinka tiukkoja voimme olla EUn asettamien tavoitteiden kohdalla. Tietysti tämä riippuu konkreettisista kysymyksistä, mitä me voimme tuoda mukaan maakohtaisiin suosituksiin, esimerkiksi lastenhoito mahdollisuudet. Tämä on jo tullut esiin näissä maakohtaisissa suosituksissa aivan kuin sekin, miten pyritään yhtälä, yhtenäistämään naisten ja miesten eläkeikää. Tietysti tämä on aika vahva, voimakas väline, kun taas muilla alueilla joilla jurista ajatellen toimivaltuus kuuluu jäsenvaltioille. EUn toimenpiteet erityisesti jaettujen poliittisten tavoitteiden kohta, kautta voivat olla tärkeimmässä roolissa ja näin voidaan suunnata kehitystä oikeaan suuntaan. Mutta mielestäni on erittäin tärkeää kehitellä poliittista sitoumusta. Jos ei ole poliittista sitoumusta paikallisella ja kansallisella tasolla EU voi olla vaikka kuinka tiukkana kuin vain haluatte olla vaikka mikä koulumestari, mutta se vain haittaa asioiden etenemistä, joten mielestäni on paljon tärkeämpää auttaa tietoisuuden lisäämisessä. Siksi meillä on tämä äh, edistysohjelma. Tätä kautta tuemme kansalaisyhteisöä toimintaa, tiedottamista, kampanjointeja, pilottihankkeita, jotka kehittävät hyviä käytäntötapoja ja auttavat levittämään tätä käytäntöä. Ja mitä tulee Euroopan sosiaalirahastoon, jäsenvaltiot voivat sitä kautta saada apua ohjelmille, jotka auttavat siinä, että voidaan levittää ja lisätä näitä hyviä käytäntötapoja. Mitä tulee eurooppalaisen ohjausjaksoon, nyt ollaan siirtymässä toiseen kauteen tässä vaiheessa. Mainitsin juuri, että mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin, tämä on erittäin voimakas väline ja olen samaa mieltä siitä, että on aivan oikeutettua eikä vain voimakasta, jos näitä tavoitteita on kehitetty ja suosituksia on kehitetty tasapainoisesti. Minun, minulla on tästä vahva toimivaltuutus ensimmäisellä ohjauskaudella esittelee näitä aja asiakirjoja Ekvinin kanssa, mutta nyt verotuskysymykset tulevat myös mukaan, koska ne liittyvät tasapainoon, julkiseen talouteen, työmarkkinatilanteeseen. Ehkä aina tämän, siis tavallaan enemmän on kyse tavallaan kiireellisyydestä tai normaalista taloudellisesta kehityksestä. Kumpi vahvemmin vaikuttaa kumpaankin kysymykseen. Sitten kun on paljon taloudellista epävakautta, niin tietysti silloin lyhyen aikavälin vastaukset jylläävät agendalla. Sitten kun Eurooppa voittaa nämä taloudelliset hätätilanteet tavallaan, niin silloin on helpompi palata tasapainoiseen politiikan harjoittamiseen ja uskon. Ja tämä nyt on erittäin kielellistä, koska muutoin ö, laman kustannukset vain kasvavat. Niin pitkälle kuin mahdollista me kyllä toimimme niin kuin sanommekin puheessamme. Ja mielestäni meillä on sellainen malli EU:ssa, että työllisyys kehittyy oikeaan suuntaan. Sitten on yhä enemmän toimintatapoja, jotka tätä tukevat, mitä tulee osallistumiseen, mutta myös sukupuolten väriseen tasapainoon näissä ohjelmissa ja puolitsa kannatossa. Mutta selvästikin vielä täytyy tehdä enemmän tällä alueella. Pitää näyttää hyvää esimerkkiä, se aina auttaa. Mitä tulee omaan esimerkkiin, ehkä olen ainoa komissaari, jonka kabinetin johtaja no, on nainen. Samoin muissa tärkeissä tehtävissä minulla on naisia te puhutte, te puhutte nyt tällaisella käännetetyllä. Minä yritän todellakin toimia esimerkillisesti, mutta jos me otamme tällaisia vahvoja kiintiövälineitä, joihin liittyy suurta ehdollisuutta, niin olen varma, että silloin saisimme taas valituksia johtuen näistä ehdollisuuksista ja kiintiövaatimuksista. Ja siksi täytyy löytää tällainen oikea tasapainokohta, pystyä yhdistämään vahvemmat välineet ja myös tehdä työtä sen puolesta, kehitetään poliittisia perusteluita ja näin saadaan muuttumaan ihmisten mielet oikean asian taakse, koska uskon, että tämä on erittäin tärkeää. Okay, Kiitos hyvin paljon, että tulit tänne ja kerroit, mitä mieltä olet. Toivomme, että tässä tulee muitakin mahdollisuuksia tavata. On hyvin arvokasta, että voimme tavata ja, ja olisi hyvä, että se olisi jonkin verran sitten säännöllistä. Kiitos. Okei, okay, då... No hyvä. Nyt me varmaankin jatkamme ja nyt jatkan ruotsiksi puheitani. Jatkamme siis ja kuten aikaisemmin päätimme, me siirrymme kohtaan seitsemän. Työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat vuotuisessa kasvuselvityksessä 2012. Minä luulen nyt, että annan rouva Cornelissenille saman tien puheenvuoron. I thought it would be logical to... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ajattelin, että olisi loogista käsitellä tämä heti komissiosainen vierailun jälkeen, koska puhuimme pitkään eurooppalaista ohjausjaksosta ja tästä kasvu kasvuselvityksestä. Näin ollen Olemme puhuneet paljon tasa arvokysymyksestä ja tasa merkityksestä Eurooppa 2020 strategiassa ja kasvuselvityksessä. Parlamentillahan ei ole mitään virallista toimivaltaa ohjausjakson puitteissa, vaan se, mihin me pyrimme tämän mietinnön avulla ja ekovaliokunta on päättänyt tällaisen esittää myös on se, että otamme itsellemme valtaa. Missään ei sanota, ettei meillä sitä olisi. Ja ainakin olemme sitten saaneet aikaiseksi parlamentin näkemyksen, jonka voimme lähettää neuvostolle, jotta se voi sitten käsitellä sitä kevään huippukokouksessa. Toivottavasti näin pääsemme eteenpäin. Se, mihin olen pyrkinyt tässä kertomuksessani, on ottaa esille viisi prioriteettia. Pyrin parlamentin saman priorisoimaan näitä kysymyksiä ilman, että kaikki laittaa yhteen suureen koriin. Ja muutama näistä asioista liittyy hyvin läheisesti sukupuolikysymyksiin. Ne menevät osittain siihen suuntaan, mutta joka on aivan liian vähäinen, kun tavoitellaan tasa-arvoa. Niitä ei useissa kansallisissa uudistusohjelmissa edes mainita. Ehdotukseni siis valtavirtaistamistarkastuksessa ovat nähtävissä. Mielelläni kuuntelen kommentteja tässä suhteessa ja huomenna sitten on määrä aika tarkastusta esittämiselle työllisyysvaliokuntaan. Jos muita ehdotuksia tältä valiokunnalta on, niin mielelläni esitän ne työllisyysvaliokunnassa, jos ne tietysti minulle sopivat. Niin, siinäpä se. Tack så mycket. Kiitos tästä. Nyt on sana vapaa tämän perusteella. Ja edelleen sana on vapaa. Rova Bauer, olkaa hyvä. Thank you so much. Thank you for uh, this opportunity. Kiitos tästä mahdollisuudesta ja kiitos eh, hyvin eh, tästä kiitoksesta tästä kattavasta ja kiinnostavasta tekstistä. Minulla on kuitenkin muutama kysymys, koska halusin, haluaisin ymmärtää paremmin, minkälainen alkuperäistarkoitus tässä oli. On kysymys eh, tarkistuksesta numero seitsemän. Olisi hyvä tietää, mitä sen kirjoittaja tarkoitti sosiaaliset automaattiset vakauttajat. Se ei ole terminologiaa, joka avautuisi heti. Tässä on varmastikin sosiaalisuojelun järjestelmän äh, kysymyksessä, mutta tämä termi on äh, epäselvä minulle. Sitten toinen kysymykseni liittyy tarkistukseen yhdeksän. Mitä me tässä nyt komissiolta pyydämme? Täällä pitäisi olla analyysi mitä eläkejärjestelmän muutokset vaikuttavat naisiin. En tiedä, mitä tämä verojärjestelmä tarkoittaa. Se on tässä tarkistuksen loppupuolella. Se ei ole täysin selvä minulle. Eh, Lämna ordet till fru Corneliusson så kan du för... Sitten eh, Rova Cornelis, sinä voit sitten selittää, mitä, mitä tehdään. Yeah, yeah, perhaps uh, we, we could also... Niin, ehkä voisimme muotoilla hiukan tätä uudestaan, jos on e- liian epäselvää. Tarkistus seitsemän, sosiaaliset automaattiset vakauttajat. Oikeastaan sosiaaliturva toimii automaattisena vakauttajana, jos tätä kautta voidaan säilyttää ihmisten ostovoimaa jos ei lähde alakanttiin kulkemaan, kun on yhä enemmän työttömiä, jotka eivät voi ostaa tuotteita ja näin yritykset joutuvat konkurssiin, tulee enemmän työ, työttömiä jälleen, tätä kautta tämä kierre jatkuu. Suunniteltava tavallaan varmistaa, että on tällaista vakauttamista olemassa ja että ihmisen ostovoimaa jää jäljelle. Me voisimme kyllä yrittää muotoilla tätä uudestaan, Jos se tulee selvempi. Mm, amendment 9. Uh... Sitten tarkistus 9. Vuosittainen kasvuselvitys peräänkuluttaa taloudellisia toimia, joihin pitäisi ryhtyä ja varmistaa myös, että eläkkeet ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla tulevaisuudessa. Joskus eläkkeet, eläkkeitä ei suoraan edes mainita, mutta ne ovat yksi suurimmista menoeristä, joita hallituksilla on. Oikeastaan kaikki maat ovat uudistamassa eläkejärjestelmiään ja me yritämme tässä sanoa, että Asiaa pitäisi tarkastella myös sukupuolten näkökulmasta katsottuna ja sukupuolten, sukupuolen ulottuvuus pitäisi olla näissä ehdotuksissa mukana. Ja pitäisi yrittää varmistaa, että tämä sopii hyvin yhteen muunlaisten tulo- ja verotoimenpiteiden kanssa, koska joskus eläketoimenpiteet ja uudet verot toimivat toisiaan vastaan ja silloin yksittäinen nainen huomaa, että hänen tulonsa laskevat vieläkin enemmän. Tähän siis tavallaan tässä pyrimme, että otetaan tällainen sukupuolten, sukupuolten tasa-arvon vaikutusarviointi huomioon ja huomioidaan, miten tämä vaikuttaa naisten tulotasoon. Okei, okay, joo, vet Niin, en tiedä nyt sitten, että haluaisiko komissio herra Engstedt, onko teillä tähän kommenttia? Ei se on. Näin. Ei näytä olevan, eikä täällä näytä sitten olevan muutakaan puheenvuoropyyntöä salissa, joten me siirrymme seuraavaan kohtaan. Ja se on nyt numero 15. Anteeksi, niin tässä nyt aivan kuten Rova Cornelis sanoi, me äänestämme tästä huomenna, näistä, tästä Rova Cornelisen ehdotuksesta. Eli sitten vasta jätämme tämän kohdan, kun totean näin. Då, då går vi in till punkten 15 som vi har. Sitten me siirrymme kohtaan 15, josta, jonka päätimme tässä kohdin käsitellä. Kun katselen nyt papereitani, anteeksi nyt, Jag hittar inte den svenska översättningen så jag säger den på titeln på engelska istället om. No niin, täytyypäs nyt sitten Tässähän on kohta 15, jonka nimi on Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011. Ja heti alkajaisiksi annan äh, esittelijälle eh, Sofia Intveltille puheenvuoron. Yes, thank you, Chair. Uh, I will... Kiitoksia puheenjohtaja. Joudun puhumaan kovin lyhyesti. Pahoittelen kollegoille sitä, mutta olen kertonut tästä ennen kokouksen alkua, että minun täytyy lähteä noin 10-15 minuutin kuluttua, koska minulla on EKPn puheenjohtajan kanssa kokous. Ja Kysymys on naisten ja miesten tasa-arvosta. Yleiskommenttina voisin todeta, että meidän täytyy ehkä pohtia vähän sitä, miten voimme vähän enemmän vaikuttaa tasa-arvopolitiikkaan. Aiemmassa keskustelussa jo komission ja sen Andorin kanssa puhuttiin siitä, että kaiken näköisiä arvokkaita mm, tavoitteita voidaan hyväksyä, mutta jos niitä ei täytäntöönpana jäsenvaltioissa, niin vuosikertomukset ovat silloin pelkkiä rituaaleja jos tämä nyt näin diplomaattisesti ilmaisisi. Hyvin nopeasti pääkohdittain. Ensinnäkin naisen taloudellinen riippumattomuus, muutama kommentti tässä kohdin. Asiasta on puhuttu usein, usein otteisin aiempina vuosina, en halua toistella kaikkea ja olen tässä korostanut muutamaa kysymystä, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin viittaus luonnollisesti tähän hyvin pitkään kestäneeseen tulokuiluun naisten ja miesten välillä, vaikka sitä on korostettu niin usean otteeseen, niin ei vaikuta siltä, että se on siitä yhtään pienenemässä. Siitä syystä tarvitaan jonkunnäköistä toimintasuunnitelmaa, tiekartastoa tai jotain, jotta voidaan tehdä jotain asian suhteen. Kannattaa ehkä kuitenkin huomata tässä suluissa, että vaikka tulisi edelleenkin keskittyä siihen, että vahvistaa naisten asemaa työmarkkinoilla, niin olisi myöskin ehkä hyvä katsoa hieman pidemmälle tulevaisuuteen ja huomioida, että nuoret tytöt ja naiset menestyvät paremmin kuin pojat ja miehet koulutuspuolella. Ja saattaa ehkä tietysti olla, että automaattisesti se keikauttaa tämän tilanteen päinvastaiseksi, varsinkin jos pohditaan sitä, että tietoyhteiskuntamme on yhä enemmän palvelu- ja tietopohjainen yhteiskunta, jossa ne, joilla on korkeampi koulutus, pärjäävät paremmin kuin ne, joilla on matalampi koulutus. Ja saattaa olla, että se tietysti muuttaa koko tämän tasa-arvokeskustelun sitten, kun katsotaan työmarkkinoita myöhemmin. Niin, se siis tästä palkkakuilusta. Sen viittaan asian, joka usein jää huomiotta. Täällä on puhuttu usein eläkeoikeuksista naisille ja epätasa-arvosta. Asia, joka jää usein huomiotta, koskee avioliittolainsäädännön vaikutusta taloudelliseen tilanteeseen, joka naisilla on. Sillä en tiedä, mikä tilanne muissa maissa on, mutta minun maani tilastot osoittavat, että naiset yleisesti ottaen avioron jälkeen menettävät noin 25 prosenttia tuloistaan ja miehet taas saavat 7 prosenttia lisää. Se tulisi ottaa mukaan keskusteluun taloudellisesta riippumattomuudesta. Sitten on kohta, joka koskee kiintiöitä. Siinähän me olemme yleensä perustavanlaatuisesti eri mieltä, mutta viittaan edellisiin kertomuksiin, joissa todetaan, että jonkunlainen viittaus on sisällytetty tähän ja minusta olisi hyvä, jos Euroopan komissio pohtisi sitä, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet. Sitten toinen kohta koskee sukupuolten tasa-arvoa Euroopan unionin ulkopuolella. Niin, tässä on tuota sekannusta, mutta kaikki ovat varmaan hyvin tietoisia sukupuoli ulottuvuudesta arabikeväässä ja Minusta meidän tulisi kehottaa korkea edustajaa kiinnittämään erityistä huomiota tähän näkökohtaan, sillä saattaa hyvinkin olla, että arabikevään maat saavat demokratiaa ja vapautta, mutta että naiset eivät saa mitään tai jopa menettävät. Toinen aihe tässä koskee erittäin huolestuttavaa kehitystä vuosituhanteen tavoitteessa numero viisi, joka siis koskee äitiyteen liittyvän terveyden parantaminen, parantamiseen. Ja kysymys ei ole pelkästään rahoituksen puutteesta, vaan tämä liittyy hyvin pitkälti myös siihen, että ajattelutapoja tulisi muuttaa, varsinkin kun puhutaan lisääntymisterveydellisistä oikeuksista. Tabuja täytyy rikkoa. Tämä on suuri este tämän vuosituhanteen tavoitteen saavuttamisessa. Siihen tulee kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota. Kolmas kohta koskee naisten arvokkuutta ja koskemattomuutta ja sukupuolen liittyvän väkivallan poistamisesta. Haluaisin tähän lisätä viittauksia homofobiseen ja transfobiseen väkivaltaan. Kotiväkivalta on usein jäänyt paljonkin huomiotta. Hyvin usein sitä pidetään yksityisasiana väki kotiväkivaltaa pidetään miehen naisen välisenä asiana, kun taas kysymys on yhteiskunnallisesta ongelmasta pikemminkin, kun katsotaan sitä valtavaa määrää uhreja, jota on, niin uskon, että ehkäpä tässä nyt pikkuisen liiottelen, kun kirjoitan tähän, että sen pitäisi olla julkisen järjestykseen liittyvä kysymys, mutta uskoakseni se että ansaitsee enemmän huomiota kuin mitä se tällä hetkellä saa. Sen jälkeen viittaan uudelleen lisääntymisterveysoikeuksiin, kuten myöskin naisten taloudellisen, yhteiskunnallisen ja seksuaaliseen ähm, riippumattomuuteen. Monille tämä on tabu, mutta kun naisia suojellaan kotiväkivaltaa vastaan, seksuaalista väkivaltaa vastaan, niin minusta meidän täytyy ehdottomasti nämä näkökohdat sisällyttää asiaan. Lopuksi kaksi erityis, ei vaan kolme erityisasiaa, jotka haluan ottaa esille. Yksi Toivon, että Tanskan puheenjohtajavaltio todellakin pääsee eteenpäin tämän niin sanotun horisontaalisen direktiivin parissa, syrjimättömyyden vastaisen paketin parissa. Toinen kohta, joka on erittäin tärkeä, on viittaus yhden palkansaajan talouksiin, yksityishuoltajatalouksiin. Hyvin usein viitataan erityispolitiikkaan, jolla tuetaan nuoria perheitä. Minä tuen sitä tietysti voimakkaasti, mutta Usein jätetään huomiotta väestökehitys. Yksi kolmesta kotitaloudesta Euroopan unionissa keskimäärin on yksityishuoltajatalous. Nämä henkilöt joutuvat erittäin hankalaan asemaan, kun puhutaan mistä vain vakuutuksista, eläkkeistä, asunnoista ja niin edelleen me emme voi jättää huomiota sitä, että yksi kolmesta taloudesta, tulkkikorja ei ole siis yksin huoltajatalous, vaan yksin eläjän talous. Ja lopuksi haluaisin vielä toistaa sen, että parlamentti vetoaa komission, että se vihdoin esittäisi tiekartaston, joka käsittelee LGBT-tasa-arvoa Eli lesbojen, homojen ja transseksuaalien tasa-arvo. Se on usein jätetty huomiota. Minusta tämä pitäisi ehdottomasti ottaa esille. Näiden, näiden ihmisten tasa-arvo on yhtä tärkeää. Kiitoksia. Tack så mycket för det. Kiitos tästä. Nyt on sana vapaa. Rova Thompson ensimmäisenä. Thank you very much. Thank you. Kiitoksia tästä metinnästä. Erittäin hyvää tekstiä ja otatte esille erittäin tärkeitä kysymyksiä. Haluaisin, että voisimme hiukan jatkaa tästä perheväkivallasta tai sukupuoleen perustavasta väkivallasta, koska se on varsinainen ongelma ja pidän siitä, että näette tämän myös turvallisuuskysymyksenä eikä yksityisenä kysymyksenä naisten ja miesten kesken. Ja erityisesti meidän pitää olla tietoisia siitä, että Yhä enemmän naisia Euroopassa kuolee perhe väkivaltaan enemmän kuin terrori-iskuihin, mutta paljon enemmän rahaa ja tutkimusvoimavaroja menee terrorismin tutkimukseen kuin siihen, että yritetään ennaltaehkäistä perheväkivaltaista johtuvia kuolemantapauksia. Mielestäni pitäisi olla viittaus eurooppalaiseen suojamääräykseen, suojelumääräykseen niin siviili- kuin rikosoikeudellisestikin. Ja myös meidän pitäisi korostaa sitä, että täytyisi saada direktiivi sukupuoleen perustuvasta väkivaltaisuudesta. Tack för det. Kiitos. Horisontaalinen direktiivi on erittäin tärkeä väline minun mielestäni ja tässä direktiivissä juuri voitaisiin, voitte luottaa Tanskaan sen puheenjohtajakaudella. Klaus. Kiitos sitten Rova Klaus. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tästä innostuksesta, joka mietinnöstä näkyy. Minun mielestäni tämä on eh, aina vain sellainen asia, että tähän kun rohkeasti uskalletaan tarttua, se on, se on vanha teema, mutta Kuitenkin on oikeastaan surullista, että ei tässä asiassa päästä eteenpäin. Kun katsotaan nuorten naisten tilannetta ja tasa-arvoa heidän kannaltaan, niin ja miten he tekevät päätöksiään, niin minä olen itse juuri tullut isoäidiksi, niin minä tosiaankin mietin sitä, että mitä hän tyttäreni päättää. Minua kiinnostaa erityisesti se, että miten tämä korvaus samasta työstä saadaan onnistumaan. Meillä on tasa-arvoa monella alalla, jos on samanlainen koulutus, sama työ, mutta kun otetaan koko kansa huomioon, niin on paljon sellaisia asioita vielä, joissa ja tilanteita, joissa jossa nainen perheellisenä joutuukin tähän tilanteeseen, että e, palkka ei olekaan sama. Jos esimerkiksi sosiaalipalvelusektorilla e, toimitaan, niin kuin usein toimitaan, niin sanotaan, että tämä sopii naisille hyvin tämä ala. Ja, ja sillä tavalla tähän kuvaan tulee negatiivisuuttakin mukaan – se sama työ, samasta, sama palkka samasta työstä. Minä olisin enemmänkin sitä mieltä, että kun naiset tekevät enemmän enemmän sosiaalityötä, siitä pitäisi huolehtia, että sielläkin palkkaa on. Sehän on myös työtä, jos kasvattaa lapsia tai huolehtii vanhuksista pitäisi saada parempi status tällaiselle sosiaaliselle työlle. Ja se, että miten me nyt tähän asiaan puutumme ja miten saamme eh, saman eh, palkan samasta työstä, niin sehän on vasta sitten seuraava eh, vaihe, vaan pitäisi nyt luoda sitä tietoisuutta, ja ottaa mukaan mietintöön se, että yhteiskunnassa on huolehdittava siitä, että arvo kaikessa sosiaalisessa sitoutumisessa on arvokkaampi kuin mitä on ajateltu. Kiitos. Eh, Kiitos. Sitten Rova Gurmai. Tack. Thank you very much. Eh, of course. Kiitoksia. On aina mukava nähdä, kuinka paljon edistytään ja mitä tulee tähän palkkakuiluun ja sen vähentämiseen. Meillä oli tämä kampanja 2007 vuonna ja silloin ero oli 15 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että naiset joutuvat tekemään 54 päivää tavallaan ilmaiseksi. Nyt meidän täytyy tehdä 63 päivää palkatta. Hyvä uutinen on siinä, että nyt on tämä sama palkkaisuuspäivä maaliskuussa, mutta jos ei mitään direktiiviä ole koskien palkkaeroa, niin mitään ei tapahdu. Tästä on puhuttu 2006, nyt Unkarin kaudella pääministeri allekirjoitti uuden tasa-arvopaketin jossa vaaditaan samaa palkkaa samasta työstä. Tietysti pitää, ei pidä muistuttaa siitä, että jo vuoden 1957 Rooman sopimuksessa on olemassa tämä sopimus. Ja tietysti jos ei kunnossa direktiiviä ole, mitään ei tässä tapahdu. Tietysti Espanja kaudella oli varsin kunnianhimoinen. Meidän pitäisi sulkea tämä kuuluvaisen nopeasti, mutta meidän täytyy olla myös realistisia. Emme voi toimia prosentin, voisimme pyrkiä prosentin vauhtiin vuodessa, mutta ikävä kyllä en voinut olla täällä mukana, kun keskusteltiin eläkeuudistuksesta, mutta ongelma tässä on se, että jos on sukupuolten välinen palkkaero, niin silloin tämä näkyy myös eläkkeissä ja ikävä kyllä komissio, siis komissio Androhan todellakin pyrkii saamaan aikaan muutoksia, mutta kuitenkin tämä sukupuolten, sukupuolinen aspekti puuttuu meidän pitäisi saada komissio ymmärtämään tämä. Puhutaan sitten myös naisten köyhyydestä. Nyt joka viides nainen on köyhä EU-ssa ja jos meillä ei ole sukupuolista ulottuvuutta eläkeuudistuksessa mukana, niin silloin kaikki naiset köyhtyvät. Ja mielestäni me olemme vastuussa siitä, että näin ei tapahdu. Ja tietysti koskaan yli 60 vuotiaat naiset ovat suurimmassa vaarassa joutua köyhyyteen saavat palkkaa saman kuin eläkkeistä, se voidaan puhua. He ovat vastuussa tästä palkattomasta työstä, he toimivat epävirallisella sektorilla, eivät maksa sosiaalimaksuja ja niin edelleen. Ja niin kuin Krista juuri mainitsi, tietysti teemme työtä myös kotona ja mitään hintaa tähän ei vanna. Tietysti jos on joku lastenhoitaja, niin siltä maksaa vielä enemmän kuin oma palkkakaan voi olla. Äh, ja siksi uskon, että on erittäin tärkeää mainita myös se, että tarvitaan tällainen sukupuolen arviointi koskien eläkeuudistuksia myös. Tässä puhutaan myös yhtäläisestä edustavuudesta päätöksenteossa. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä kysymys. Minulle onni saada kuulla Norjan pääministeriä tässä kaksi viikkoa sitten, ja hän vakuutti minut siitä, että jos haluaa hyvinvointiyhteiskunnan aikaan, silloin naiset pitää ottaa huomioon päätöksenteossa ja tietysti päätö... Äh, siis jos nuoriset yrityksen odottavasti näyttävät, että jos on 40 prosenttia naisista johtopaikoissa, niin silloin voitot ovat myös suurempia ja haluaisin myös, niin kriistäkin puhuttiin, ensin se lyö miehiin, mutta sitten myös naisten pitäisi sitten tavallaan ratkaista tämä koko kriisi, mutta ongelma on siinä, että kriisin uhrit ovat nyt sitten naisia ja meidän täytyy ottaa se huomioon myös. Sitten perheväkivallasta. Uskon, että tämä todellakin on sellainen kysymys, johon huomiota täytyy kiinnittää. Uskon vahvasti, että olet tehnyt hyvää työtä ja on hyvä, että puhutte myös LGBT-ihmisistä. Tämä osoittaa, että meille kaikkien ihmisten tasa-arvo on tärkeä kysymys Euroopassa. Kiitos. Kiitos paljon. Sitten rouva Bertman. Kiitoksia. Anteeksi nyt, että minä tulin näin myöhään tähän keskusteluun. Voin sanoa samoja asioita, mitä täällä on mainittu. On hyvin tärkeää, että samasta työstä saadaan sama palkka ja se täytyy ajatella sillä tavalla, että on hyvin paljon naisia, joilla on paljon paremmat pätevyydet ja parempi koulutus kuin miehillä. Ja tämäkin asia pitäisi ottaa huomioon näissä meidän pohdinnoissamme. Kiitos. Nyt minä luulen, että Rova Pankieri komissiosta ehkä haluaa sanoa jotakin. Um, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää mielenkiintoisesta laus- mietintöluonnoksesta. Tässä on paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja tässä mietinnössä kiinnitän huomio joihinkin merkittäviin seikkoihin, joihin pitäisi tarttua. Mm, Euroopan komission kannalta vuosittainen tasa-arvokertomus naisten ja miesten välillä on erittäin tärkeä asiakirja. Me laadimme tämän Olemme laatineet tätä vuodesta 2004 Eurooppa-neuvoston päätöksestä johtuen. Se pyysi, että komissio laatisi tällaisia kertomuksia vuosittain jäsenvaltioiden kanssa yhdessä. Ja se seikka, että Euroopan parlamentti raportoi vuosittain näistä kertomuksista, on meille tärkeää, koska parlamentti näin joka vuosi, kun se antaa omia ajatuksiaan ja oman panoksensa tähän asiaan, antaa meille innoitusta näitä, näitä kertomuksia varten jatkossa. Ja se suuntaa myös politiikkaamme. Ehkä huomasi, huomaattekin, että 2011 kertomus, joka on teidän mietintöluonnoksenne aiheena, seuraa nyt uutta rakennetta ensimmäistä kertaa tässä on kyseessä strategia tasa-arvosta 2010-2015 kaudella. Täällä on myös tilastotieteellinen liite, niin kuin joka vuosi. Se on erittäin tärkeä. On otettu huomioon sukupuoli tilastoissa ja sitten Näihin tilastoihin on tälläkin tänään viitattu moniin, monia kertoja. 60 prosenttia yliopistotutkinnon suorittamista tällä hetkellä on naisia Euroopassa ja tilastoliite on myös erittäin tärkeä väline poliitikoille kautta Euroopan, jotka toimivat näissä kysymyksissä aktiivisesti. 2011 kertomus. I, I know I'm incredibly rude, but... Olen todellakin nyt Äh, rankka. Minun täytyy mennä Mario Dragin kanssa toiseen kokoukseen tai kokoukseen, missä hän on paikalla. Ja tiedän, että tämä on nyt todellakin ankaraa, kun sanon näin. Minä en voi jakautua kahteen. Haluaisin yhden kommentin vielä tässä tuoda esiin. Ja sitten komission kanssa me voimme kahden kesken keskustella ja te voitte sitten jatkon puheestani kertoa tälle valiokunnalle. Mutta minä haluaisin tässä vaiheessa sanoa, että kaikki nämä kommentit, jotka sain kollegoilta, niin mm, täällä on aika vähän mm, tilaa näille tässä luonnoksessa, mutta varmaankin ne saadaan mukaan. Ne ovat hyvin arvokkaita. Eli siis anteeksi nyt, että joudun lähtemään. Yes, no problem at all. I understand. I'm sorry to, that I didn't... Kiitos. Eh, no niin, nyt voimme jatkaa komission edustajan puheenvuoroa. Okei. Okay. <laughs> um, I also wanted... Anteeksi. Niin, minä haluaisin siis korostaa, että 2011 kertomuksessa on toinenkin liite. Se on komission henkilöstön laatima asiakirja naisista poliittisessa päätöksenteossa naiset yritysten johtokunnissa. Tämäkin kohta on tänään tullut jo esille keskustelussa. Ja sitten naiset talossa päätöksenteossa, niin sen pohjalta varapuheenjohtaja Reding on juuri ilmoittanut, että hän tulee maaliskuussa ensi vuonna raportoimaan edistyksestä, jota on saatu aikaan naisten asemasta yritysten johtokunnissa. Haluan vielä sanoa, että olemme iloisia tästä mietintöluonnoksesta. Olemme sitä mieltä, että esittelijä on ottanut mielenkiintoisia ajatuksia esiin. Me jaamme jotkut huonaiheet, joita täällä käsitellään aivan erityisesti koskien talouskriisiä ja sitä, miten kriisi vaikuttaa ja jatkossakin tasa-arvoa kysymyksiin ja miten se vaikuttaa yleensäkin naisten asemaan työmarkkinoilla. Tämä liittyy myös naisten sosiaaliseen asemaan Euroopassa. Komissio tulee vastaamaan erityisiin spesifeihin kohtiin, joita mietintö ottaa esille. Ajattelen tässä erityisesti vuosituhannen kehitystavoitteita, mutta myös vireillä olevista lainsäädäntöehdotuksista. Olen sitä mieltä, että se mitä sanotaan yksinhuoltaja perheistä. Se on varsin mielenkiintoinen ajatus ja me pyrimme vastaamaan juuri näihin erityiskohtiin tarkasti, mutta kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä tästä mietintöluonnoksesta ja haluaisimme jo nyt kiittää esittelijää. Kiitos. Tack för det och eh, Kiitoksia. Ja näin ollen sitten voidaan jättää tämä kohta. Haluan vain korostaa aikataulua, joka meillä nyt on. Eli viimeinen päivä tarkistusten jättämiselle on 10.1. kello 12. Ja sen jälkeen sitten keskustelemme näistä tarkistuksista ja mietinnöstä 25. ensimmäistä ja siitä äänestetään 27.28. ensimmäistä. Ja sitten asia käsitellään täysistunnossa äh, huhtikuussa 2012. Näin voidaan sitten siirtyä kohtaan kuusi. Energiatehokkuus. Ai anteeksi. Understand very well, David. I was thinking. En niin ihan nyt oikein ymmärtänyt oikein. Mikä tämä aikaraja tarkistuksella tässä kohtaa oli? 10. tammikuutako? No niin. Okei. Okay. 10. ensimmäistä. Hyvä, kiitos. Dugovin puol... Ja näin siirrytään kohtaan kuusi. Energiatehokkuus ja direktiivien bla bla bla bla kumoaminen. Ja näin annan puheenvuoron edustaja Estrellalle. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi. Ole, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de justificar eh, a minha... Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Minä haluaisin, niin anteeksi, pyydän sitä, että en ollut ihan kokouksen alusta asti täällä. Olin nimittäin Envi-valiokunnan kokous tässä rinnakkain ja minä olin siellä. Rova Damaki komissiosta oli paikalla kokouksessa. No niin, joka tapauksessa näin on tilanne. Olen pahallani siitä, että tässä on nyt ollut vähän tällaista sekannusta, sillä huomennahan tulee olemaan samanlainen tilanne. Minun täytyy olla taas toisessa valiokunnassa. Minä olen nimittäin varjoesittelijänä naiset ja ilmastonmuutos mietinnössä. Se on kohta, joka on siirretty huomiseen kokoukseen juuri siihen kohtaan, jossa minä olen äänestämässä Envi-valiokunnassa. Ja tällä tavalla sitten aina käy, kun on jäsenenä useammassa valiokunnassa. Sitten tähän ihan varsinaiseen asiaan. Tässä on eh, direktiivit vuosilta 2004, 2006 ja 2008 ja nämä muut tekstit. Ensin vähän taustaa. Kuten te tiedätte, unioni on asettanut tavoitteekseen sen, että 20 prosenttia vähennetään primaarienergian käyttöä vuoteen 2020 mennessä. Ja tässä on strategiassa viisi pääkohtaa strategiassa 2020, eli tällainen osallistava älykäs kasvu mitä katsotaan näitä viimeisiä arvioita komissiolta ja kun muistetaan, minkälaisia kansallisia tehokkuustavoitteita on vuoteen 2020 mennessä kullakin maalla, niin Euroopan strategia 2020 ei pääse kuin vain puoleen tavoitteesta, joka on asetettu vuodelle 2020 vähennysten kohdalla. Tässä direktiivissä nyt annetaan kokonaispuitteet energiatehokkuudelle unionissa ja tällä tavalla on tarkoitus varmistaa se, että 20 prosentin päästövähennys 2020 mennessä täyttyisi. Tällä tavalla myöskin pyritään avaamaan tietä tehokkaammalle energian käytölle 20 vuoden jälkeen. Tällä pyritään poistamaan esteitä ja eräitä ongelmia, jotka markkinoilla on, niistä, niistä pyritään eroon. Ne parantavat sitten aikanaan energian toimitusta ja tehokkuutta. Yhteistuotanto ja energiapalvelut ovat sellaisia asioita, jotka myöskin tulevat eteen uuden direktiivin myötä. Direktiiviehdotus on mahdollisuus, saattaa olla mahdollisuus eh, siihen, että muistutetaan siitä, kuinka tärkeää on naisten päästä erityisiin koulutusohjelmiin sillä, sillä tavalla, että energiatehokkuus toteutuu samalla, kun tarjotaan naisille mahdollisuus eh, täyttää sellaisia työpaikkoja, joita luodaan energiatehokkuussektorille. Toinen asia, mikä täällä mm, lausunnossa on otettu esiin, on se, että jäsenvaltioiden pitää sosiaalisia kysymyksiä edistää. Sellaisia, että energiatehokkuuden tavoitteet saavutetaan. Täytyy soveltavia toimia mm, soveltaa talouksissa, joilla torjutaan energiaköyhyyttä nimenomaan vuokra-asumisessa – Meillä täytyy olla erityisiä kannustimia haavoittuville sosiaalisille ryhmille sillä tavalla, että näissäkin talouksissa energiatehokkuus paranisi. Pitää myöskin alentaa tällaisten talouksien energiakustannuksia. Tässä on myös sukupuolinäkökulma mukana, kuten asiasta on tässäkin valiokunnassa puhuttu. 13 tarkistusta on tehty, ehdotusta. Ja minun on sanottava, että suurin osa näistä tarkistuksista eh, ovat, on hyvin kiinnostavia. Ne rikastuttavat eh, valiokuntamme lausunnon sisältöä, paitsi numero 14 eh, ja 21. Ja ne ovat asioita, jotka eivät kuulu tämän valiokunnan toimivaltaan ja numeroita 14 ja 21 vastaan kehdotan teitä äänestämään. Ne eivät kuulu valiokuntamme toimialaan, vaikka teknisesti eh, ottaen ne ovat ihan paikallaan ja niissä on ihan järkeä, mutta kuitenkin teollisuusvaliokunta ja energiavaliokunta ovat ne, joille toimivalta näissä kysymyksissä kuuluu. Muut tarkistukset ovat sellaisia, että niiden puolesta kyllä voidaan äänestää. Eh, Kiitoksia. Seuraava puhuja. Kiitoksia Rove Estrellalle tästä lausunnon esittelystä ja myöskin siitä, että saimme kuulla, miksi on syytä puhua energiatehokkuudesta koska tässäkin täytyy tietoisuuden tasoa vahvistaa. Meillä on ilmastotavoitteet vuodelle 2020. Nämä tavoitteet olemme itsellemme asettaneet. Kuitenkin minä haluaisin lähestyä tätä toiseltakin kannalta. Meidän on oltava energiatehokkaita, mutta se lähestymistapa, mitä minä ehdotan, on, että jos minulla on energiaa, niin silloinhan minä voin torjua nälkää, minä voin luoda hyvinvointia, kohentaa taloutta, se kaikki kytkeytyy energiaan. Meidän täytyy huolehtia siitä, että energiaresurssit, tai että ymmärrämme maailman energiaresurssien olevan rajallisia. On alueita, joissa ei ole ollenkaan energiaa tai hyvin vähän. Ja on hyvin tärkeää, että kun väestö kasvaa maailmassa, niin resurssien käyttö, niin sitä täytyy rajoittaa. Mehän haluamme, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus kehitykseen. Ihmiset tarvitsevat eh, terveyspalveluita ja hyvinvointia. Energiatehokkuus on siis aivan ytimessä, kun me säästämme resurssejamme. Tässä ajattelen työpaikkoja. Kilpailukyky teollisuudessa liittyy energiaan, myöskin ympäristösuojelu on aivan keskeisessä mm, asemassa. Ja on hyvin paljon muitakin syitä, miksi tästä aiheesta on puhuttava. Meillä on energiatehokkuudesta lausunto nyt valmisteilla tässä valiokunnassamme tässä puhutaan jatkokoulutuksesta, tiedon lisäämisestä, tietoisuuden tason nostamisesta ja siitä, että kuinka energian kanssa toimitaan. Koulutus tietenkin kuuluu jäsenvaltioille. Ja tietenkin se on syy, miksi jäsenvaltiot ovat vähän pidättyväisiä, eivätkä halua, että Eurooppa puuttuu näihin kysymyksiin. Meidän kuitenkin on osoitettava jäsenvaltioille, että tässä on yksi painopistealue myös jäseni, jäsenvaltioille internetfoorumit ja muu täydennyskoulutus, niitäkin voidaan käyttää parempaan energiatehokkuuteen. Täytyy ottaa naiset mukaan. Nimittäin naiset tekevät yksityiselämän suurimmat päätökset, jotka liittyvät energian käyttöön kotitalouksissa. Rouvat naiset, ainakin tiedetä, tietävät, minkälaisia viilennyskoneita ja muita koneita käytetään. 80 prosenttia kotitalouksien energiasta käytetään lämmitykseen. Se, että jos on huonot eristeet, huono ilmastointi, niin se tarkoittaa sitä, että puolet käytetystä energiasta haehtuu taivaan tuuliin. Ja siksi Yksi tärkeimmistä asioista on se, että talot eristetään paremmin ja rakennetaan parempia lämmitysjärjestelmiä. 50 prosenttia tai enemmänkin tämä vaikuttaa. Naiset kasvattavat lapsia ja kasvattavat lapsia kestävän energian käyttöön. Myöskin lastentarhat ja koulut ovat tärkeässä asemassa, kun mietitään, kuinka paljon tehokkaammaksi voimme tulla pitää saada koulutusta siihen, miten paremmin resursseja me käytämme jatkossa. Naisten eh, toimivalta unohtuu paljon pitemmälle kuin omaan talouteen. Me tiedämme, että naiset ovat eh, työelämässä ja hyvin monissa töissä he ovat tekemisissä asioiden kanssa, jotka liittyvät energian käyttöön. Naiset ovat myöskin talouselämässä ja politiikassa päättävissä asemissa – Myöskin kunnissa, kunnanvaltuustoissa puhutaan paljon energiasta ja tehokkuudesta ja siellä myös naiset puhuvat ja tekevät päätöksiä. Valmistelijan lähestymistapa on hyvä, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että ei pidä vaatia lisää rahoitusta Euroopan tasolla – ja juuri nämä tarkistukset, jotka ovat minun mielestäni kysymysmerkin muotoisia, niin ne olivat juuri ne äsken mainitut, jotka eivät kuulu meidän valiokunnallemme. Meidän täytyy saada energiatehokkuutta. Se ei välttämättä ole Euroopan tehtävä, mutta kuitenkin energian pitää olla mukana ohjelmissa – pitää olla uusia kehitysohjelmia, kuten tarkistuksessa yksi kaupungeille ja kunnille. Mutta tässä ei voi myöskään olla niin, että me koko ajan keskitymme energiakulutukseltaan vähäisiin alueisiin. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Minä haluaisin sanoa, että kaikkien alueiden ja kaikkien kaupunkien täytyy toimia mutta tässä nyt on vähän tällaista väärin ymmärrystä. En oikein tiedä, mitä tässä tarkoitetaan. Täytyy tehdä siis kaikki, mikä on oikein ja mikä on tehtävissä. Joten tällä tavalla täydentämällä varmastikin tästä lausunnosta voidaan äänestää eh, huomenna. Tack så mycket. Och då går du till fru Thomsen. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Thomsen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. No ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijämme lausunnosta, koska kyseessä ovat erittäin tärkeät asiat, joita korostat. Lisäksi on erittäin mielenkiintoista se, että tänään Kokouksen alussa meillä oli täällä komissaari Andor, joka totesi, että jäsenvaltioissa ei ymmärretä riittävästi valtavirtaistamista. En usko kuitenkaan, että kysymys on pelkästään jäsenvaltioista, sillä meillä on nyt tämä direktiivi tehokkuudesta ja siinä ei ole mitään tasa-arvoulottuvuutta. Se on outo asia, koska kun työ aloitettiin, Barossa lupasi meille että hän ryhtyisi aloitteisiin, joiden avulla voitaisiin saada tasa-arvoon liittyvä peruskirja. 8.3.2010 tehtiinkin niin, että kaikki komission jäsenet allekirjoittavat sen, että valtavirtaistaminen olisi osa pääosastojen toimintaa. Minun on vaikea nähdä, nähdä sitä, millä tavalla näin on tehty, koska Aivan kuten edustaja Klaskin juuri totesi, naiset vastaavat esimerkiksi talojen energiakulutuksesta tai kotitalouksien budjeteista. Ja jos me haluamme tukea naisilta Euroopassa, niin tämä on oikein hyvä esimerkki osoittaa, mitä Euroopan unioni itse asiassa tekee. Lisäksi olen sitä mieltä, että tässä direktiivissä puhutaan paljon köyhyydestä. Energiaköyhyydestä ja on, on puhuttu sitä yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa perheet ja yhden henkilön taloudet eivät saa käyttää energiaa. Kun kysymys on siis talojen lämpöeristämisestä, niin kaikkein köyhimmät yhteisöissämme ovat juuri ne, jotka hyötyvät eniten, ja köyhimmät ovat naiset. Siitä syystä meillä tulisi olla tasa-arvonäkökulma energiatehokkuudessa. Olen ilahtunut siitä, että tasa-arvovaliokunta otti tämän lausunnon huomioon. Sitten kun puhutaan energiapuolueesta ja sen energiatehokkuudesta, niin nähdään, että suurin osa työpaikoista on miesvaltaisilla aloilla. Silloin kun Ken Livingston oli vielä Lontoon pormestarina, hän osoitti, että enemmistö metromatkustajista oli naisia, mutta vain 6 prosenttia yrityksistä, siis maanalaisen yrityksestä oli naistyöntekijöitä. Eli naisten pitäisi saada pääsy hyvin turvallisiin paikallisiin työpaikkoihin, jota tulevaisuudessa tällä alalla on tämän direktiivin seurauksena. Tack så mycket. Då går ordet till... Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja. puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen, että voin jatkaa Rova Thompsonin jälkeen. Haluaisin kiittää Rova Estrelaa hänen lausunnostaan. Kollegani otti esille tässä erittäin tärkeän kysymyksen. Tämä oli osa 2009 Euroopasta toimintakampanjaa, peruskirja sukupuolten tasa-arvosta maaliskuussa 2010 hyväksyttiin komissiossa tämä asiakirja. Tässä selkeästi silloin todettiin, että jokaisen komissaarin pitää käsitellä myös sukupuolikysymystä. Kaiken kaikkiaan en ole sitä mieltä, että että komissaarit käyttävät tätä välinettä tarpeeksi tehokkaasti. Täällä FEM-valiokunnassa kiinnitämme tähän asiaan tietysti erityistä huomiota. Minulle on tärkeää, että tämän lausunnon laatija saattoi lausunnossaan korostaa naisten osaa erityiskoulutuksessa ja energiatehokkuustavoitteissa. Mielestäni tässä meidän pitää muuttaa tällaista historiallista oikeutta tavallaan aikaisemmin. Rakastimme lämpöä. Tällä hetkellä, jos me haluamme 24-25 astetta asunnossa, niin se tarkoittaa sitä, että se on liian, on liian kuuma, että meidän pitää muuttaa tapojamme, meidän pitää tottua viileämpään eh, lämpötilaan sekä päivällä että yöllä. Brysselissä, minne tulin ensimmäistä kertaa 2004, yksi toinen edustaja sai kirjeen, jossa häntä moitettiin siitä, että hän tuhlasi energiaa, joten hänen pitäisi vähentää kulutustaan. Mielestäni tämä on myös tärkeää. Pitää lisätä tietoisuutta. Tietoisuuskampanja tarvitaan kaikissa EU-valtioissa. Meidän täytyy tajuta, että on asioita, mitä me itse voimme tehdä ja näin säästää energiaa, jonka voimavarat vähenevät. Tämä pitäisi aloittaa jo lapsista, lasten tarha iäs. Lapset pitäisi olla tietoisia siitä, että energiatehokkuus ja energian säästäminen, säästäminen on tärkeää. Britta Thompson sanoi aivan oikein, että köyhyys ja energiaan liittyvä köyhyys äh, näkyy erityisesti naisten kohdalla, kun ihmiset eivät voi käyttää energiaa hyväkseen. Ja uskon, että naisten asian valiokunta ottaa tämän lausunnon varsin vakavissa ja toivon, että se voidaan hyväksyä. gett mig själv en ordet. Eh, jag skulle också vilja säga att eh, tacka Estrella er för... Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja haluan myös kiittää edustaja Estrellaa tästä ehdotuksesta. On tärkeää, että tasa-arvokysymykset tulevat esille. Ne ovat perinteinen alue, jota monet eivät välttämättä halua mukaan, mutta on selvää, että se tulee jatkuvasti esille, varsinkin jos poliittista tahtoa siihen löytyy. Ja minulla mitä ongelmia kyllä ei ole näiden tarkistusten kanssa muuten näistä niiden puolesta, mutta tässä on kaksi kappaletta tarkistuksia, 15 ja 18, jotka ovat hieman ongelmaisia minulle johtuvat siitä, että e, siis tämä mielipide on ihan oikea, mutta ongelma on siinä, miten ne on muotoiltu. Nimittäin saattaa kuulostaa siltä, että tässä on jonkunnäköinen biologinen syy sille, miksi nainen on tietynlainen, vaan e, että kysymys ei ole yhteiskunnallisesta asiayhteydestä. Esimerkiksi kohdassa 18 esimerkkinä todetaan, että naisten pätevyys e, kotitaloudesta. Hyvin monella naisella tietysti on kotona suurin vastuu ja naisilla on tietty pätevyys ja kompetenssi tällä alueella, mutta ei se merkitse sitä, että naiset yleisesti ovat tällaisia, vaan se johtuu nimenomaan tästä yhteiskunnallisesta kontekstista. Ja siitä syystä on hieman outoa äänestää tämän puolesta. Kuulostaa siltä, että on niin, että on joku tällainen biologinen jakauma, että naiset ovat biologisesti paremmin päteviä kotitalouskysymyksissä. Toinen asia. Äh, siis itse tämä ajatus on hyvä, mutta minulla on se ongelmia äänestää sen puolesta. Nu glömde jag bort mig här. Eh, natur ska... Eh... Ai, nyt unohtui tässä välistä. Tietysti Komissio Epson saa myöskin sanoa jotain. Pahoittelen, etten huomannut teitä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen Rova Klaasin kanssa samoilla linjoilla. Jotkut ihmiset sanovat, että tämä on aivan triviaalia ja tämä on vain hehkulamppu kysymys, patterikysymys, eikä tämä todellakaan ole niin merkittävää kuten muut energiankäyttösektorit, mutta se ei ole oikein, koska kyllä meidän täytyy tähänkin ryhtyä, että pääsemme tavoitteisiimme. Tässä on energiapolitiikkaa, tässä on kuluttajien oikeus saada tietoa ja siitä, että minkälaisia järjestelmiä käytetään, miten ne toimivat. Täällä on monenlaisia päätöksiä, joita tehdään, ja on aivan oikein, kun sanotaan, että naiset ovat mene, men, merkittäviä toimijoita, kun puhutaan energian käytöstä kotitalouksissa, koska kun hinnat nousevat, niin on tärkeää, että sähkölasku alenee. Usein me siirrämme, puhumme sähkön siirrosta, kun puhumme energian käytöstä, mutta erityisesti tässä on nyt katsottu myös lämmitystä, kuten todettiin. Hyvin tärkeä politiikan sektori ja meidän täytyy nyt päästä toimiin, jotta me saamme tämän 20 prosentin vähennyksen toteutumaan. On aivan oikein, kuten Rouva Thompson sanoi, että tässä syntyy hyvin paljon työpaikkoja. Me olemme hyvin avoimia keskustelemaan siitä, kuinka voimme varmistaa tällaisten työpaikkojen synnyn. Monet näistä ovat tyypillisesti miesten työpaikkoja mutta meillä on eh, lainsäädäntöä ja jatkuva eh, prosessi, jossa mm, keskitytään työntekijöiden kouluttamisen kautta linjan. Ja tässä myöskin sukupuolinäkökulma otetaan huomioon. Mitä sitten tarkistuksiin tulee, minä en eh, halua niihin puuttua, mutta se mitä haluaisin sanoa no, yhdestä on numero 17. Täällä puhutaan tavoitteiden laskemisesta e, yh, puolestatoista yhteen prosenttiin. Pitäisikö tätä nyt miettiä tarkemmin ennen kuin tämä tarkistus e, hyväksytään sellaisena, kun se on nyt e, esitetty? Ja minä odotan äänestyksen tulosta huomenna. Kiitoksia. Ja näin sitten esittelijä Estrella saa seuraavaksi puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen kollegoille heidän kommenteistaan. Mielestäni tämä oli erittäin hyvä, mielenkiintoinen keskustelu. Ymmärrän ja jaan ongelmat, jotka Rova Klaas otti esille – Minäkin olen ympäristövaliokunnan jäsen, olen ollut siellä kahdella parla- va- vaalikaudella jo, joten energiatehokkuuksista voin sanoa, että ne ovat aina läsnä esityslistalla siellä. Vieläkin tärkeämpää on, että minä olen puoltanut yhteistä energiapolitiikkaa. Mielestäni EU saavuttaisi paljon yhteisen energiapolitiikan kautta muun muassa, koska näin varmistettaisiin suurempi energian toimitusvarmuus, suurempi ähm, vaihtelevuus tuottajien kesken, toimittajien kesken. Olen myös peräänkuuluttanut suurempia investointeja uusiutuvaan energiaan, mutta tässä lausunnossa ei kuitenkaan ole tästä nyt kysymys. Itse asiassa Tämä ei oikeastaan kuulu tai pitäisi ottaa eh, sukupuolikysymykset energiatehokkuuskysymyksessä mukaan. Olen samaa mieltä siitä, mitä on sanottu siitä, että pitää muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Sillä voi olla varsin merkittäviä vaikutuksia kun pyritään korvaamaan energian puutetta. Me voimme kaikki antaa panoksemme, jotta saavutetaan energiatehokkuustavoitteet sammuttamalla vaikka valot, niin kuin täällä tuli esille, kun lähtee toimistostaan Pitäisi käyttää myös säästö, energiasäästö, energiasäästäviä lamppuja, sama koskee lämmitystä ja niin edelleen. Ja tämä koskee myös Euroopan parlamenttia. Voisimme näyttää esimerkkiä. Tähän löytyy myös kielteisiäkin esimerkkejä. Joskus saleja täällä lämmitetään liikaa. Energiaa käytetään aivan turhaa siis. Mitä tulee näihin tarkistuksiin? Esittelette mainitsitte tarkistukset 15 ja 18. Minä haluaisin, että äänestettäisiin näiden puolesta, koska en usko, että on mitään biologista kohtaloa siinä, että naisilla olisi tästä, tästä joku velvoite. Yhteiskuntahan antaa naisille suuremman, suuremman vastuun perheen pyörittäjinä ja lasten kasvattajina ja vanhusten hoitajana. Sama koskee sairaita ja vammaisia. Meidän pitää siis muuttaa ihmisten mentaliteetteja niin, että todellakin jaettaisiin tällaistakin työtä naisten ja miesten kesken. Joten pitää mielestäni alkaa todellisesta tilanteesta ja pyrkiä muuttamaan sitä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 Eh, adoção destas eh, propostas que vão resultar de, dos setores relacionados com a eficiência energética. Kun nämä ehdotukset hyväksytään ja näin saadaan aikaan suurempaa energiatehokkuutta, olen kiitollinen tuesta, jota olen saanut ja toivon, että huomenna suuri enemmistö äänestää mietinnön puolesta. Tack för eh, Kiitoksia edustaja Estrella. Ja aivan kuten edustaja Estrella sanoi, huomenna äänestellään näistä asioista. Ai anteeksi, edustaja Thompson, ihan työjärjestyskysymys. Mielestäni se, mitä sanoitte biologisesta ja yhteiskunnallisesta rakenteesta, niin se vaatii kyllä paljon syvällisempää keskustelua, sillä te, te ette tiedä, enkä, enkä minä tiedä, mikä on mitä. Meidän täytyy pohtia myös valintoja. Hyvä usea yhä useammat naiset, aivan kuten Edith toteaa, ovat houkuttelevampia adi, ad, avioliittomarkkinoilla. Täytyy pohtia Darwinin valintateoreita ennen kuin päätetään siitä, mikä on biologiaa ja mikä on yhteiskunnan rakentamista. Eh, vill ni verkligen att jag ska svara på det? Haluatteko todella, että minä vastaan tähän? Silloin siihen menee enemmän aikaa kuin minuutti, voin kyllä vakuuttaa. Tämä on toinen keskustelu, joka on paljon laajempi ja ymmärrän, että minun kommenttini liittyy tähän. Se liittyy paljon laajempaan asiayhteyteen. Se liittyy siihen, miten katsotaan todellisuutta ja sille voidaan jotain tehdä kunhan ei vain muotoilla tätä niin, että lukkiudutaan tiettyihin stereotypioihin. Mutta en nyt jatka tästä enempää. Puhutaan tästä joku toinen kerta sitten. No niin. Näin sitten. Muistutan vielä sitä, että huomenna äänestämme asiasta. Ja näin ollen voimme jättää tämän kohdan ja siirtyä kohtaan kahdeksan. Näin kysymys on valtuuskunnan matkasta Israelin ja palestiinalaisalueelle. Ja tuolla matkalla minä itse olin mukana puheenjohtajana Alde Maiste, Kil Nielsen vihreistä, Sinclair riippumattomista ja sitten neljä valiokunnan jäsentä Matkalla oli myös mukana kaksi muuta jäsentä. Edustaja Belder, joka on Israelin valtuuskunnan puheenjohtaja, ja edustaja Auken, joka taas Palestiinan valtuuskunnan varapuheenjohtaja. No en aio puhua tästä hirvitään pitkään hyvin lyhyesti, vain käy läpi sen, mitä siellä koettiin. Tämä asiakirja on lähetetty teille. Tavoitteena meillä oli tutkia näitä kahta aluetta, ja naisten oikeuksia niillä ja millä tavalla tasa-arvokysymyksiä on ratkottu palestinalaisalueella ja Israelissa. Ensimmäisenä päivänä tapasimme Euroopan unionin edustajia sekä Israelin että Palestinan puolelta. Ja tapasimme myös naisjärjestöjen edustajia Israelista. Toisena päivänä kävimme Gaasan alueella – Jälkikäteen ymmärsin, että ei ole mitenkään tavanomaista päästä tuolle alueelle. Me sinne pääsimme ja saimme käydä tyttökoulussa muun muassa. Se ei ehkä kuulosta mitenkään erikoiselta, niin kun on siellä paikan päällä, niin ymmärtää, miten tärkeää on, että siellä on erityisiä tyttökouluja. Kyseessä on nimittäin alue, jossa hyvin monet miehet eivät esimerkiksi salli tytöille koulutusta. Nämä tyttökoulut mahdollistavat sen, että pienet tytöt, tyttölapset voivat saada koulutusta. Me tulimme paikan päälle ja siellä oli käynnissä koulutus tai opetus, joka koski ihmisoikeuksia. Sitä oli mielenkiintoista seurata. Siellä keskusteltiin asiasta ja nämä pikkutytöt olivat vahvoja. Sellaista tyttövoimaa oli siellä paikan päällä. Kysyimme, että puhutteko tästä kotona? No, totta kai näin tehdään, sanottiin. Oli aika kiva olla siellä. No sitten kävimme Gaasan naisten komitean luona tuona päivänä. Siellä oli eri järjestön edustaja paikalla seuraavana päivänä, niin hyppään tässä hieman eteenpäin. Niin. Kävimme Knessetissä ja siellä tapasimme tasa-arvon valtuuskunnan puheenjohtajan, kuten myöskin alivaliokunnan puheenjohtajan, joka käsitteli ihmiskauppaa. Israel on aivan kuten jotkut eurooppalaiset maatkin kautta kulkumaa ihmiskaupassa. Siellä on kokonainen valiokunta, joka näitä kysymyksiä käsittelee. Siellä kerrottiin muun muassa parlamentissa sitä, että aivan äskettäin siellä oli pidennetty äitiyslomaa 14-26 viikkoon. Täällä parlamentissa puhutaan 14-20 viikkoa ja siitä on, se on paljon kritiikkiä ja keskusteluja. Sen sijaan siellä ei mitään vanhempainvapaa tai äh, isä, isyysloma mm, ole olemassa. Samalla meillä oli mahdollisuus tavata Palestiinan pääministeri Salem Fayyad Kävimme keskustelua hänen kanssaan 45 minuutin ajan. Oli hauska tapahtuma, jossa kysyttiin häneltä, millä tavalla voidaan täytäntöönpanna 1325, eli YK päätöslauselmaa naisista, jotka ovat mukana konfliktialueilla. Hän katsoi meitä ja hän sanoi puoliksi leikillään, puoliksi tosissaan, että no kyllä, No ei ehkä kaikkia miehiä voi heittää ulos tuosta valtuuskunnasta niin, että vain naiset jäävät jäljelle, vaikka eivät miehet ovat ole onnistuneet viimeisen 30 vuoden aikana. Hän sanoi sen vähän näin pilkäs silmäkulmassa, mutta siinä kuitenkin jotain tottakin oli. Että ehkä nyt on aika saada paljon enemmän naisia mukaan näihin riidanratkaisuihin. Myöhemmin päivällä tapasimme Palestinan hallituksen edustajia, viisi naisministeriä, Rova Diab, ulkoministeri, El Masri, sosiaaliministeri, Vargotis, kulttuuriministeri, Alalami, koulutusministeri tai opetusministeri, Doaibes, joka on matkailuministeri. Ja Muistaakseni 25 ministeriä on äh, Palestinan hallituksessa ja viisi heistä on naista. Eh, också avslutade vi kvällen med... Ja sitten ilta päätettiin tapaamisella ja illallisella, jonka tarjosi Ramallahin pormestari Rova Mikael hän on vuodesta 2006 ollut pormestarina. Lopuksi haluan todeta, että tämä oli valtavan mielenkiintoinen, jännittävä matka, intensiivinen. Matka jatkui aamusta myöhään iltaan, tehtiin paljon asioita ja tästä kertomuksesta näette, mitä siellä nähtiin ja erittäin suuri vaikutelma minulle, jos muutamassa sanassa sen tiivistäisin, on, että tasa-arvokysymykset ovat kuten aina eläviä ja muuttuvia. Niistä kysymyksistä voi puhua missä ikinä onkaan maailmassa, Palestiinan alueella tai Israelissa. Naisten oikeuksia pitää ja mahdollisuuksia vaikuttaa pitää viedä eteenpäin, vaikuttaa todellisuuteen eri tasoilla. Ja epätasa olemassa, mutta se, mikä ehdottomasti vaikuttaa palestiinalaisnaisten asemaan, on luonnollisestikin miehitys, joka johtaa siihen, että yhteiskunnallinen tilanne on erittäin tiukka ja se vaikuttaa luonnollisesti yleisestikin tasa-arvoon. Samalla kun tapasimme Gaasan edustajia, tämä tuli aivan selvästi esille. Länsirannalla ja Ramallahissa tilanne oli vähän helpompi. Nyt annan vielä puheenvuoron yhdelle osallistujalle, joka oli mukana, Kill Nielsen. Ole hyvä. Oui, merci. Euh, envie de dire... Kiitos. Minä haluaisin sanoa, että mitä tulee naisiin Palestiinan puolella, niin Meillä oli vähän paradoksaalinen tunne, koska toisaalta on aivan oikein niin, että palestiinalaiset naiset elävät patriarkaalisessa yhteiskunnassa, kuten monella muullakin maailman kolkalla. Eli heillä on tällainen patriarkaalinen yhteiskunnan painostus. Mutta tässä on kahden, kaksinkertainen painostus, koska tässä on myöskin miehityksestä kysymys, eli kahden keski, kertainen paine kohdistuu naiseen. Tämä saarto, ja, joka on hyvin tiukka ja humanitaariseen tilanteeseen vaikuttaa, ja tämä patriarkaalinen yhteiskunta, siis molemmat. Me tiedämme, että naisia on hyvin paljon ja alaikäisiä ja tiedämme hyvin, että naiset ovat ensimmäisen joukossa taistelemassa tätä saartoa vastaan, kuten arkipäivän tuotteiden saatavuuden puolesta. Tässä on hyvin vaikea tilanne. No mitä sitten länsirantaan tulee, niin siellä on miehitys ja kolonisaatio-ongelma, mutta mikä on kiinnostavaa on, että palestiinalaisten joukossa on hyvin paljon koulutettuja naisia. Korkea koulutustaso on myös miehillä, mutta siis myös naisillakin. Me olemme tapasimme paljon naisia, joiden koulutustaso oli hyvin korkea. Toinen paradoksi on sitten tämä työttömyys sekä naiset että miehet ovat hyvin laajasti työttöminä Palestiinassa. Eli tällaisia paradokseja eteemme tuli. Sitten vankiasiat. Mehän eilen kuulimme satojen vankien vapauttamisaallosta taas, koska palestinaisvankejahan on tuhansia. Naisten yhdistykset ja järjestöt, joista nyt puhumme, niin minulla oli mahdollisuus muissa yhteyksissä tarkastella toimintaa. Naisilla on hyvin vaikeaa päästä tapaamaan eh, miehiään tai poikiaan vankilaan, ja sekin tapahtuu hirvittävissä olosuhteissa. Kun poika on vankilassa, tilanne on hyvin vaikea, siellä on nöyryttämistä, kun pyrkii sinne käymään pitkät jonot. Ja tämä on Palestiinan naisten arkipäivää, tämä vankiloissa käynti. Sitten Israelin puolella tapasimme israelilaisnaisia, jotka antoivat meille toivoa. Watch-järjestön edustajat, erityisesti he ovat israelilaisia naisia, anteeksi tässä tuli vähän virhettä, ja he ajavat asiaa, jossa he pyrkivät palestinaisten asemaan vaikuttamaan näissä checkpointeissa. On hyvin paljon naisjärjestöjä Israelissa, joko pelkästään naisjärjestöjä tai lähestulkoon naisjärjestöjä, jotka vastustavat miehitystä Betselemissä esimerkiksi on naisia ja kuten miehiäkin tiedätte, että naiset käyvät siis myös asepalveluksen Israelissa. Ja yhä enemmän on naisia, jotka kirjautuvat järjestöön nimeltä Vap- rauhan puolesta taistelijat ja pyrkivät auttamaan Palestiinan kansaa. Joten tällaista toivoa näkyy Israelin puolelta, joka kumpuaa naisista – Hyvin paljon kiinnostavia asioita on meneillään. Yhden asian voisin vielä lisätä puheenjohtajan kertomukseen. Me olemme kuulet Israelissa paljon näitä avioliittoon liittyviä asioita. Siellähän ei ole siviilivihkimistä ollenkaan ja se aiheuttaa ongelmia, koska on sekaavioliittoja ja avioero on kielletty, niin tästä aiheutuu hyvin paljon ongelmia, joista naiset puhuivat, juuri avioero-ongelmia. No, se oli vain tällainen asia, jonka halusin lisätä. Kiitos. Tack för det. Och, eh, fru Sinclair, varsågod. Ja seuraava puhuja, edustaja Sinclair. Mr. Chairman, Um... Kiitoksia puheenjohtaja kollegani Jensen esitti varsin syvällisen analyysin ja mm, tämä ehkä on jaettu, voitte tutustua sen itse siinä sitten muita ajatuksia tästä en ole koskaan itse ollut Israelissa turistina. Oli mielenkiintoista nähdä tämä. että oli ensimmäinen Kaasan matka, niin samoin Ramalan Niin Olin sitä mieltä, että matka ehkä oli hiukan liian tiivis. Olisin halunnut nähdä enemmän myös Israelin puolta tietysti tiedän, että Israelin virka, viranomaiset olivat tehneet ehdotuksia ja parlamentti oli ne hylännyt. Ja se oli kyllä aikamoinen pettymys. Oli myös pahoillani siitä, että en sanonut hyviä, tyydyttäviä vastauksia silloin, kun tapasimme EU-edustajia tai viranomaisia. 300 miljoonaa euroa oli pelissä. Parlamentti antaa tällaisen summan palestiinalaisviranomaiselle ja Gaasan alueelle. Haluaisin varmistaa, että tämä raha ei päädy Hamasille epäsuoraan tai suoraan, ja mielestäni tarvitaan suurempia turvatakeita tästä. Sitten toinen tärkeä muistoni, joka oli minusta hiukan häiritsevä, oli se, että otettiin mukaan sellainen jäsen, joka, pitikö tähän käyttää verorahoja, koska hän tunsi tietävän kaiken jo etukäteen ja minusta tämä oli varsin huolestuttavaa, että tällainen osa tätä matkaa. Gaasan vierailu oli varsin vaikuttava oli hyvä nähdä tilanne paikan päällä ja kansainvälisen yhteisön mielestä niin täytyy tehdä läheisempää yhteistyötä, jotta voidaan auttaa siellä kouluttamisessa. näimme, että siellä koululuokkina toimivat tällaiset säiliös ja olisi myös hyvä, jos kansalaisjärjestöt voisivat osallistua keskusteluihin meidän kanssamme. Sitten toinen asia, eräs toinen asia, jossa mielestäni parlamentti ja EU-viranomaiset epäonnistuvat. Nimittäin kun puhutaan ihmisoikeuksista ja niiden rikkomisesta, on erittäin vaikeaa silloin itse rikkoa ihmisoikeuksia. Ja LGBT-ihmisten kohtelu, siis lesbonaisten kohtelu Gasmalulla on todella häpeällistä. Kysymys jolle EU sulkee silmänsä. Viime viikolla kun kysyin Cathy Ashtonilta tästä, hän ei vastannut tähän minulle. Lesbon se, se pyritään raiskaamaan, poliisit hakkaavat heitä, samoin perheväkivalta on yleistä, oma perhe saattaa tappaa heitä ja EU ei tee yhtikäs mitään tälle asialle. Tämä on todella, todella häpeällistä. Kun otin tämän asian, asian esille viiden ministerin kanssa, he katsoivat minua pilkallisesti ja jotkut kollegani näyttivät jotenkin nololta, että otin tämän asian esille. Kun on tällaiset turvalliset ympäristö, kuin tänään täällä, ja puhutaan ihmisoikeuksista ja naisten oikeuksista, mutta kun sitten kun ollaan tilanteessa, niin ei kerta ottaa asiaa esille. On häpeällistä, että EU sallii tällaisen häpeällisen toiminnan jatkuvan, eikä sitä mitenkään edes kommentoida. Kiitos. Tack. Kiitoksia. Haluaako joku muu puheenvuoron? Edustaja Kilnilsen, niin vain kohta edustaja Sinclair on aivan oikeassa, kun hän toteaa, että tietyistä asioista ei uskalleta puhua. En tiedä, Onko teillä ollut mahdollisuus käydä katsomassa elokuvaa, joka äskettäin tuli elokuvateattereihin Euroopassa? Sen nimi on Gazan Sika. Kyseessä on humoristinen, hauska elokuva. Mutta olen usein otteeseen käynyt Gazan alueella ja voin todeta, että kaikki mitä siinä filmissä sanotaan, vaikka se on humoristisesti todettu, kaikki on totta. Kävin katsomassa sen ja pohdin sitä, mitä iloa siitä olisi. Asiat ovat todella niin kuin filmissä on esitetty. Ne, jotka ovat filmin nähneet, haluaisin heille todeta, että siinä on yksi kohtaus, jossa kysymys on tuotteesta, jonka nimi on Viagra – ja voi sanoa, että todellakin puhuin Gaasan naisten kanssa. Viagra on yksi niistä tuotteista, joita on paljon liikkeellä Gaasassa, se, että kulkeutuu sinne tunneleiden kautta. Miehillä on tylsää, kaikki ovat työttömiä, heillä ei ole mitään tekemistä. Eli he pyrkivät sitten huvittelemaan niin kuin kykenevät. Naisilla siis tällaista mahdollisuutta ei ole. Se on tosiasia ja halusin ottaa tämän esille. Näistä asioista ei juurikaan puhuta, se on realiteettia. Laiset elävät getossa eristäytyneinä. Gaasan getossa. Puheenjohtaja, kiitoksia. No niin, näin voidaan jättää tämä kohta. Siirrytään kohtaan yhdeksän. Ja se kysymyksessä on valtuuskunnan, eh, anteeksi, valiokuntamme matka Kööpenhaminaan, pieni alustus siihen. Matkassa oli yhä vähemmän jäseniä, kaksi vain valiokunnastamme. Edustaja Tarabella minun lisäkseni. Kaksi miestä siis. Se oli tietysti aika erikoista. Ja kun tapasimme Tanskan tasa-arvoministerin, hänkin on mies. Meitä oli kolme miestä siis siellä keskustelemassa naisten ää, äh, oikeuksista ja tasa-arvosta. Se oli omalla tavallaan aika hauskaa. Ministeri Saren siis on äh, Tanskan tasa-arvoministeri. Samana päivänä tapasimme myös Tanskan työmarkkinaministerin Mette Fredriksenin ja meillä oli myös tilaisuus samana päivänä tavata juuri koostettu tasa-arvoon valiokunta parlamentissa, joka oli kokoontunut vasta kaksi kertaa. Koska kyseessä oli uusi hallitus, niin ministerit ja valiokunta, kaikki olivat aika tuoreita Tapasimme myös Kööpenhaminan paikallisia edustajia, kuten myöskin kansalaisjärjestöjen edustajia, kansalaisyhteiskunnan edustajia. erilaisia naislobbausjärjestöjä ja muita järjestöjä. Yhteenvetona matkasta eh, voidaan todeta, matkahan siis tehtiin siinä tavoitteessa, että voidaan selvittää naisten oikeuksia ja tasa-arvokysymystä Tanskassa, mutta myös sen takia, että ensimmäinen ensimmäistä alkaa Tanskan puheenjohtajakausi. Yleisesti ottaen voin todeta, että Tanskan hallitus vaikuttaa kiinnostuneelta kysymyksestä, vaikka yhtäkään riviä ei kirjoitettu ylös, mutta me olimme paikan päällä ja siellä oli avoimuutta ja uteliaisuutta riittävästi. Odotan, että meillä on hyvä yhteistyö Tanskan puheenjohtajavaltion kanssa näissä kysymyksissä. Tämä on oikein lyhyt selostus asiasta. Täällä on äh, vain virkamieheni mukana, joten ei tarvitse kommentteja olla. No ei. Kaikki sitten löytyy siitä kertomuksesta, joka on koostettu tästä. Voitte lukea sieltä. Näin voidaan mennä eteenpäin seuraavaan kohtaan. Näin on päästy kohtaan 10. Tutkimus talous- ja rahoituskriisiin liittyvistä sukupuolinäkökohdista. Vuonna 2010 valiokunta teki mietinnön tasa-arvonäkökulmista, jotka liittyvät talous- ja rahoituskriisiin. Ja yhdessä tässä mietinnössä yhdessä sen kanssa päätimme, että me tekisimme syvää luotsaavan analyysin tästä kysymyksestä ja tehtävä annettiin Fondazione Brodolinille, josta meillä onkin edustaja paikalla edustaja Liberaki, ja annan puheenvuoron sinulle. Okei. Okay. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Puhun erittäin lyhyesti, koska en halua väsyttää teitä. Hyppään hiukan näiden kalvojen yli ja toivottavasti sitten on aikaa keskustelulle myöhemmin. Joten Ensin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että raportti annettiin hei, heinäkuussa 2011. Tämä tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa luottolaman tuntui olevan ohi ja tällaista pientä elpymistä alkoi nähdä. Kuitenkin jo silloin oli merkkejä siitä, mikä, mitä seurasikin, nimittäin tämä toinen ja pahempi osa kriisiä, nimittäin valtion velkakriisi. Joten kertomus ottaa, raportti ottaa huomioon kehityksen puolivälin kriisiä. Ensimmäisessä vaiheessa lyhyesti käyn läpi kriisiä ja sukupuolta tasa-arvoa ja sitten toisessa puhun suuntauksista, jotka perustuvat tilastotietoihin, poliittisille analyyseille, tapaustutkimuksille. Sitten kolmas osuus keskittyy politiikan riskeihin ja oppiin tulevaisuuden varalta. Mitä me sitten tiedämme kriisistä, kriiseistä ja lamoista? Tuntuu siltä, kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tämä kriisi on nyt erilainen kuin aikaisemmin on ollut. Se on vakavuudeltaan erilainen, se on erilainen pituudeltaan tai kestoltaan ja se vaikuttaa eri tavalla, erityisesti mitä tulee vaikutukseen eri sukupuoliin. Se alkoi 2008 luottolamana, levisi rahoituspalvelusektorille, mutta vuoteen 2010 mennessä siitä oli jo tullut Euroopassa varsinainen myrsky, joka keskittyi julkisen talouteen ja valtion velkaan. Piirteet Tähän on nyt oikeastaan kolmen tyyppisiä piirteitä, jotka erottavat tämän kriisin aiemmista. Ensinnäkin, koska naiset ovat enemmän nyt mukana työmarkkinoilla, heillä on enemmän menetettävää tämän kriisin seurauksena. Toinen seikka liittyy siihen, että naiset ovat jo kokeneet kielteisiä vaikutuksia työllisyyden kannalta kriisin yhteydessä, mutta mitä sitten seuraavassa vaiheessa seurasi, kun kriisi oli tällainen julkisen talouden kriisi, niin todennäköisemmin se tulee nyt haittaamaan, vahingoittamaan naisia paljon enemmän kuin lama, äh, luottolama teki. Sitten kolmas syy, miksi kriisi eroaa aiemmista, on siinä, että mitä tulee poliittiseen toimintaan, sukupuolten välinen valtavirtaistaminen ja tavoitteet on paremmin integroitu poliittisiin puitteisiin ja tässä mielessä naisilla on enemmän menetettävää politiikan muutoksista johtuen, kuten esimerkiksi leikkaukset menopuolella ja leikkaukset muissa infrastruktuurikysymyksissä, jotka helpottavat naisten työllistämistä ja työllisyyttä. Suuri idea tämän äh, raportin takana on siinä, että naiset muodostavat erittäin huomattavan käyttämättömän voimavaran, mitä tulee pitkän aikavälin hyvinvointiin ja miten päästäisiin tästä kriisistä myös pois. Joten taloudellinen analyysi, joka perustuu aikaisempiin huomioihin, ennakoi erilaisia tuloksia naisten tilanteessa. Ensimmäinen koskee tästä hopeareunusta, koska naiset kerran keski, naisten työllisyys liittyy erityisesti sektoreihin, ne ovat enemmän tai vähemmän suojattuja sektoreita. He eivät ole niin alttiita kriisin vaikutukselle ja näin ollen heidän edessään on vähemmän ongelmia. Toinen liittyy tällaiseen ensimmäis, viimeisenä sisään, ensimmäisenä ulos, siis naiset tulevat myöhemmin palkattuun työelämän mukaan, siksi he ovat haavoittuvaisempia, näin ollen he menettävät ensimmäisenä myös työpaikkansa. Sitten kolmas on tällainen FIFO-skenaario, first in, first out, koska naiset tulivat myöhemmin työmarkkinoille, ottavat työpaikkoja vastaan, jotka yleensä ovat väliaikaisempia, etkä kärsi niin paljon teknologisesta ongelmista tai vanhentuneisuudesta tai teollistuneisuuden tasosta, siksi ehkä ne kärsivät vähemmän kriisitilanteista. Mitä tulee sitten työmarkkinaosallistumiseen, kriisi voi vaikuttaa kahdella ristiriitaisella tavalla. Toista kutsutaan taloustieteilijöiden parissa. Tällainen lannistuton työntekijän efekti, koska ei ole mitään työpaikkoja saatavilla, ihmiset, naiset voivat pudottautua pois työmarkkinoilta. Tai sitten tällainen lisätyn työntekijän efekti, mikä tarkoittaa sitä, että koska talous, taloudet, kotitalous kärsii ja ehkä mies pää ansaitsijana menettää työpaikassa, naiset joutuvat sitten menevän töihin. Haluaisin ottaa esille tässä kriisissä, niin kuin muissakin lamoissa aiemmin, nämä kaksi trendiä luonnehtivat samanaikaisesti erilaista erilaisia väestöryhmiä eri maissa. Ja näitä löytä, esimerkkejä löytyy kaikkialta EU-sta. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että aikaisemmin lamatilanteet olivat vähemmän kielteisiä vaikutuksia naisten kohdalla johtuen työpaikkojen erillistämisen tavallaan, mutta nyt on tapahtunut huomattava ero, mitä tulee kriisin voimakkuuteen ja kun aika etenee aikaisemmin, parikymmentä vuotta sitten, lama oli vähemmän haitallisempaa kuin myöhemmissä kriisissä, joten aika tavallaan toimii naisia vastaan. Ja ajatuksena on myös se, että tämä lama on paljon pysyvämpi työmarkkinoilla. Se on, sitä se todistavat jo tiedot erityisesti sen jälkeen, kun tämä raportti esitettiin julkaistiin. Siis muistan vielä tästä lähtökohdasta, mikä oli tilanne ennen kriisiä. Enemmän naisia oli palkkatyössä, mutta heidän työllisyysasteensa vaihtelee laajasti maasta toiseen. pienten lasten äideillä on alhaisempi työllisyysaste verrattuna muihin naisiin ja yksinhuoltajaäidit tekevät enemmän työtä kuin muut äidit. Viimeiset kolme kohtaa koskevat sukupuolten väliseen eroon. Naiset tekevät vähemmän työtä kuin miehet ja nekin, joilla on työpaikka, he tekevät vähemmän lyhyempiä työpäiviä ja vähemmän vuosia. He myös ansaitsevat vähemmän kuin miehet. Ja kolmanneksi todennäköisesti johtuen näistä kahdesta aikaisemmasta, mutta muistakin syystä johtuen he ovat köyhempiä kuin miehet. Ja tämä on käytännössä totta kaikkialla. Joten ensin tarkastelemme näitä tuotantotrendejä. Nämä luvut osoittavat, että lama oli syvimmillään 2008 ja tämän vuoden alussa oli jonkinlaista elpymistä nähtävissä, mutta mutta paljon vaihtelevuutta kyllä löytyi. E, eri maita joutui lamatilanteeseen päästä eroon eri vaiheissa. Ja sitten toinen osa kriisiä näkyi enemmän maissa, joissa oli ongelmia taloudessa, kuten Italiassa ja Kreikassa, mutta sitten seuraavina kuukausina että sama näkyy myös muissa kansantalouksissa. Kaiken kaikkiaan työllisyys seurasi tuotanto trendejä. Mielenkiintoista kyllä, elpyminen ei synnyttänyt työllisyyttä. Se tavallaan oli tällaista kasvua ilman työpaikkoja, mutta kuitenkin tämä oli varsin anemista kasvua ja sitten jatkokuukaudet ikävä kyllä asettivat ison kiso, kysymysmerkin koko kasvun päälle epämääräiseksi ajaksi niin kuin yleensä lamatilanteessa tapahtuu, sukupuolten välinen työllisyysero tuntuu vähenevän kaikissa maissa. On mielenkiintoista, että kun puhutaan työl- naisten työllisyyteen, naiset eivät pystyneet vain säilyttämään osallistumisprosenttia, vaan myös jopa lisäsivät aktiivisuuttaan työmarkkinoilla. Tämä tietenkin tapahtui työttömyyden kustannuksella, kun taas miehet näyttäisivät kärsivän enemmän tästä lansun työntekijän efektistä. Naisten määrä lisääntyi prosentilla, miesten osuus väheni puolella prosenttia. Mitä tulee työttömyyteen, tätä asiaa haluan korostaa, vaikkakin työpaikkojen menetykset tuntuivat keskittyvän perinteisiin miesaloihin, miesvaltaisiin aloihin, niin vertailtavia lukuja työpaikkojen menetyksistä löytyy myös naisten kohdalla. Kuitenkin, koska miesten työllisyys oli kriisin alussa, työttömyys on paljon vähempää, niin siksi tämä työttömyyden lisäys oli varsin näkyvää ja tästä johtuen on tämä on ollut niin paljon näkyvämpää tiedottamisessa ja myös enemmän esillä politiikan poliittisen päättäjän kohdalla. On totta, että meillä on vertailukelpoista työpaikkojen menetystä olemassa molempien kohdalla, mutta kun ajatellaan miesten alhaista työttömyyttä alun perin, niin se loi varsin suuren työttömyyden huipun kasvussa. Joten hyppään nyt yli joitakin näitä yksityiskohtaisia tietoja Haluan vain sanoa sen verran, että kriisin alussa miesvaltaiset alat kärsivät eniten ja tämä on ilmiselvää suurimmassa osassa maita. Sitten toinen osa, toisessa osassa kriisiä, kun siirryttiin tähän julkisen talouden kriisivaiheeseen, niin todennäköisesti tämä tuntuu enemmän naisten kohdalla, koska yleensä suhteellisesti naisia on enemmän töissä – julkisessa hallinnossa ja sosiaalipalvelualalla. Ja koska myös naiset ovat sosiaalipalveluiden pääkäyttäjiä ja koska yleensä naiset ovat sosiaalisten sietojen saajina. Ja sitten tämän takia tämä toinen osa tulee koskemaan erityisesti naisiin kipeästi, vaikkakin tiedot, tilastot ennen 2011 vuoden alkua eivät tästä mitenkään raportoi, koska tällä, tämä suuntaus syntyy tavallaan vasta myöhemmin ja tilanne edelleenkin vain kehittyy. Joten tavallaan me voimme odottaa myöhemmin tapahtuvaa vakavaa negatiivista vaikutusta naisiin. Sitten nuoret tuntuvat olevan, olevan haavoittuvaisempia kuin parhassa iässä olevat työntekijät ja sitten ikääntyneempi väestö, siis yli viisikymppiset tuntuvat tekevän työtä pitempään. Heidän osallistumisprosenttinsa ei huonontunut, vaan se jopa parani tai lisääntyi. Mutta se seikka, että seikka, joka pitää pitää mielessä, on, että työmarkkinat ei ole mikään tasa arvoisten mahdollisuuksien kenttä ja eri ryhmillä on eri mahdollisuudet saada sosiaalista suojelua ja etuoikeuksia. Ja vaikkakin enemmistö ihmistä, jotka tekee työtä julkisella sektorilla, julkisessa hallinnossa, niin yleensä he monissa maissa ovat siis enemmistöltä naisia, niin naiset ovat myös yliedustettuina outsiderien joukossa, siis ihmiset, jotka tekevät työtä ilman minkäänlaista sosiaalista suojaa tai varsin vähäisellä sellaisella. Joten mitä tulee sitten näihin poliittisiin päätöksiin ja trendeihin tällä alueella, tuntuu siltä, että politiikka ja ympäristö vaikuttaa tavallaan paineen, painostaa tavallaan edistystä. Ensinnäkin, koska on näitä ongelmia julkisessa taloudessa ja käytännössä – ilman, että miten tämä on suunniteltu, niin se tämä vaikuttaa enemmän naisiin, ellemme ryhdy budjettileikkauksen sen jälkeen, kun on tehty tällainen vaikutusarvio tasa-arvokysymysten kannalta ja tiedämme täsmällisesti, kuka tulee maksamaan ja kuka tästä kärsii ja kuinka paljon tällä tavalla voidaan tasapaino säilyttää, mutta kun jatkuvasti korostaan vain tuottavuutta, se on sokea sikäli, että se ei ole kyse niinkään yksilön suorittamiskyvystä, vaan on kyse sektori, sektorin suorituskyvystä. Ja siinä mielessä naiset, että yleensä keskittyvät työmarkkinoilla alhaisin tuottavuuden työpaikkoihin, jotka ovat myös erittäin vähän palkattuja, niin yhteys yksilön suorituskyvyn ja korkeamman palkan tai suojan kohdalla puuttuu tai ei, ei tavallaan saavuta naisia millään tavalla. Mielestäni pääongelma poliittisessa toiminnassa, kun katsotaan tilastotieteellisiä analyysejä ja tuloksia tästäkin raportista, niin jos ollaan tällaisia itsetyytyväisiä, vaan todetaan, että no hyvä, tietysti kriisi on varsin valitettava tapaus, kaikki tietysti kärsivät, mutta näyttää siltä, että tähän mennessä naiset eivät ole olleet kielteisen vaikutuksien tulilinjalla täysin. Tämä on ongelma kahdesta syystä. Ensinnäkään se ei ole totta. Ei ole totta, koska naisten työ työttömyys ei ole niin näkyvää kuin miesten, koska tekevät perheyrityksessä työtä palkattomalla sektorilla tai tekevät osa aikatyötä väliaikaisia työpaikkoja heillä on. Ja koska he eivät ole niin tiukasti kiinni työmarkkinoissa eikä heillä ole oikeutta tavallaan työmarkkinatukeen, siksi heitä ei lasketa mukaan julkisen talouden siirtokysymyksissä. Kuitenkin toinen syy, miksi tämä on väärin, ja miksi pitäisi vastustaa tällaista trendiä on siinä, että itsetyytyväisyys tai tyytyväisyys tilanteeseen antaa väärän signaalin poliittisesti. Jos me hyväksymme sen seikan, että jotta päästäisiin tästä kriisistä ulos ja eroon ja jotta voitaisiin luoda hyvinvointia tulevaisuudessa kaikille yhteiskunnille, miehille ja naisille yhtä lailla koko Euroopassa, niin silloin meidän täytyy täysin käyttää hyväksemme naisten naisia käyttämättömänä työvoimavarana. Ja jos tavallaan sallimme, että ty- tasa-arvokysymykset siirtyvät peräpenkillä, niin silloin tuloksena on se, että on tällaisia yleisiä tavoitteita 75 prosentin tavoite väestöstä. Heidän pitäisi olla mukana työmarkkinoilla ja aktiivisia taloudellisesti ajatellen ilman, että samalla pidetään kiinni tavoitteita, pidäkin tavoitteista, jotka ovat sukupuolikohtaisia. Tämä voisi johtaa sitten sellaisen tilanteeseen, jossa miehillä on enemmän kuin yksi työpaikka ja naisilla on alle yksi työpaikka kokonaisuudessaan voisi olla puolitoista tai kaksi, ka, tai puolentoista tai kahden ansaitsijan perheitä, mutta, mitä, mutta kuitenkin kuva vääristyy, kun ajatellaan alueellista tasa-arvoa. Tämä pitäisi ottaa huomioon. Sitten toinen riski, joka pitää pitää mielessä, on, että vanha tyypit palaavat oikein jylläämään niin kuin sellainen ajatus, että todelliset työntekijät ovat tosi miehiä itse asiassa. Ja sitten kun on vähän työpaikkoja, niin miesten pitäisi ne saada itselleen, niin naisten pitäisi palata normaaliin toimintaansa ja kaikkeen nä- tähän näkymät- näkymättömyyteen kodeissaan. Ajatus saattaa kuulostaa naurettavalta, kun sen nyt näin sanon, mutta tosielämässä ja monissa tutkimuksissa, joita on saatavilla, tällaiset ajatukset saavat enemmän näkyvyyttä kaikkialla Euroopassa ja kaikkialla äh, niin sanotussa rikkassa maailmassa, joten on todellinen ongelma, jos ei korosteta sitä, että täytyisi pystyä pitämään kiinni näistä sukupuolitasa-arvoon liittyvistä tavoitteista niin taloudellisesti kuin poliittisesti ajatellen, koska muuten, muutoin päädymme tilanteisiin, jotka muistuttavat tavallaan aikaisemmista ajanjaksoista. Ja olen varma, että jos menemme taaksepäin, niin tie hyvinvointiin ja mahdollisuudet päästä hirveästä kriisistä pois vähenevät. Joten yleisenä johtopäätöksenä pitäisi olla se, että kriisi eh, ilmaantui tavallaan kahdessa vaiheessa. Ensin oli tästä, tai välissä tästä anemista kasvua. Ensimmäinen vaihe oli aika suoraviivaista kriisitoimintaa tai kriisiä, joka muistuttaa pitkälti aiempia laskukausia – mutta toinen osa kriisiä, nyt kun tästä on tullut täysiviivainen julkisen talouden kriisi, se synnyttää suurempaa epätasa-arvuutta. Ja budjettileikkaukset tietysti tulevat äh, haittaamaan naisten enemmän ja koko yhteiskuntaa, erityisesti kaikkein haavoittuvaisemmat taloudet tulevat kärsimään tai kotitaloudet tulevat kärsimään näistä kielteisistä seurauksista. Vaikkakin vuoteen 2011 alkuun saakka tiedot osoittivat, että ensimmäinen vaihe vai muistutti tulokseltaan aikaisempia laskusuhdanteita, niin yleisesti on kyllä todisteta siitä, että toisessa osassa, osassa kriisiä asiat näyttäytyvät paljon synkempinä koko yhteiskunnan kannalta, mutta aivan erityisesti naisten kohdalta tilanne on huono. Meidän pitää nimittäin muistaa se, että sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole vain yksi, yksi tavoite monien joukossa. Se ei ole vain sellainen juttu, johon, johon ryhdymme silloin, kun meillä on yllin kyllin rahaa tällaisenkin käyttää. Itse asiassa yhteiskunnat, jotka hyötyisivät enemmän siitä, että työtä jaettaisiin tasa-arvoisemmin, samoin rahaa naisten ja miesten kesken, ovat juuri niitä yhteiskuntia, jotka ovat enemmän vaarassa taantua. Ne ovat vähemmän kilpailukykyisiä ja tällaiset kuitenkin helpommin luopuvat tavoitteista sukupuolten välisen tasa-arvon kohdalla, joten haluaisin korostaa neljää uhkaa, jotka edessä nyt ovat, mitä tulee kokonaisvaltaisen EU-strategiaan. Ensimmäinen riski liittyy siihen, että koska naisten työttömyys ja työmarkkinaolosuhteet näkyvät vähemmän. Tähän liittyy vaara siitä, että vähätellään kielteisiä vaikutuksia, jotka äh, vaikuttavat naisten haavoittuvaisuuteen. Ja sitten on tällaisia epäselviä poliittisia prioriteetteja. Todetaan, että nyt on korkea aika tarttua kysymykseen parhaassa työissä oleviin miehiin, mutta ei näin ole. Ja sitten toinen riski liittyy siihen, että sukupuolinen tasa-arvo on tällaista vanhaa politiikkaa. Meillä meillä on enää varaa tällaiseen, täytyy jättää se paremmille ajoille. Mielestäni tämä tulee olevan erittäin tuhoisaa ajatellen Euroopan mahdollisuuksia päästä eroon tästä kriisitilanteesta. Sitten kolmas vaara liittyy siihen, että niin kuin aikaisemmin sanoin, maat, jotka ovat suurissa vaarassa mennä taaksepäin, ovat juuri niitä maita, joissa sukupuolinen tasa-arvo lupaa parhaimpia pitkän aikavälin tuloksia naiset osallistuvat näissä maissa vähemmän työmarkkinoille, eikä tilanne ole kehittynyt niin pitkälle olosuhteiltaan ja palkkaukseltaan kuin muualle. Sitten neljäs liittyy siihen, että jos ei ole tietoisia sukupuolikysymyksistä, erityisesti täällä Euroopassa missä monia kysymyksiä käsitellään toisellisuusperiaatteen pohjalta jäsenvaltiotasolla, niin se, se sitten näkyy tavallaan kumulatiivisesti silloin, kun varsinainen varoitus tulee lukujen kautta, niin se ehkä on liian, se on ehkä liian myöhäistä tarttua enää itse ongelmaan. Joten meidän ei tarvitse odottaa, kunnes on jo liian myöhäistä. Joten loppuajatus on, että kriisi voi toimia edistyksen tuojana, mutta se voi olla myös niin sanottu hyvä tekosyy evätä edistyksellisyys. Kumpi näistä sitten pärjää paremmin, se riippuu poliittisesta johdosta. Siksi heidän ei pidä olla oma, itse tyytyväisiä ja toimimattomia. Ja tietenkään pitkän aikavälin hyvinvointia ei pitäisi uhrata lyhyen aikavälin tavoitteilla. Kiitoksia. Eh, tack så jättemycket för, eh, för den... Eh, Kiitoksia tästä esityksestä ja tästä johdannosta aiheeseen. Aluksi haluaisin todeta, että on, me olemme iloisia, että te laaditte tämän raportin, koska kyllä tällaista sukupuoleen liittyvää tilastotietoa tarvitaan. Ja se, että nyt analyysi on tehty tältä alalta, ja juuri sillä tavalla, että miten se vaikuttaa naisiin. Jos me emme tutki tätä ja jos ei analysoida tilastoja, niin silloinhan ei tiedetä, kuinka asiaan pitää suhtautuakaan. Tämä loistava materiaalia, tämä raportti, ja oli erittäin kiinnostavaa kuulla, mitä te sanoitte siitä. Kaksi kysymystä minulla on, tai yksi kommentti ja yksi kysymys. Ensimmäinen on se, että kun me keskustelemme siitä, että työtä tehtäisiin vähemmän, se oli tällä kalvolla. Varmaankin tällä tarkoitetaan eh, sitä, että siis palkka, palkkatyötä naiset tekevät vähemmän. Eh, siis naisethan tekevät eh, enemmän työtä kaiken kaikkiaan kuin miehet, miehet mutta usein palkatta. Hyvin tärkeä asia oli se, mitä, mitä sanoit, minkä ainakin tulkitsin näin, että kun katsomme kasvuperspektiiviä, saattaa olla erilaisia tavoitteita päästä tähän 75 prosentin osuuteen työmarkkinoilla, mutta kuitenkin tämä, tämähän lisää siis naisten riippumattomuutta sosiaalisesti. Jos halutaan talouden kasvua, niin silloin täytyy mennä työelämään ja, ja tuottaa siellä tulosta. Varmaankin, siis tässä kun puhuit, niin tarkoitit todellakin palkkatyötä. Siis on sosiaalinen äh, lähestymistapa ja sitten tämä rahaan liittyvä lähestymistapa. Sitten tuottavuuden kasvu, aivan kuten sanoit, Naiset tekevät työtä sellaisilla sektoreilla, joissa on paljon vaikeampi nostaa tuottavuutta. On naisvaltaisia aloja, esimerkiksi esikoulun opettaja verrattuna auton valmistajaan. Koneillahan voidaan tietenkin tuottavuutta autorakennuksessa lisätä ja tuottaa enemmän autoja, mutta miten tuottavuutta nostetaan esikoulussa – onko lasten lohduttaminen 50 prosenttista tuottavuuden nousua sitten, kun 25 prosenttia vaipanvaihdosta. Eli millä tavalla tätä tehdään? Joskus kun keskustellaan tuottavuuden noususta, niin se on vähän vaikeaa tietää, mistä puhutaan. Vaikka Beethovenin viides sinfonia Voidaanko se tuottavuuden nimissä soittaa kaksi kertaa nopeammin kuin normaalisti, mutta se nyt ei varmasti sitten kuulosta hyvältä, kun tahtia nostetaan. Rova Morin Chater seuraavana. Please, you have the, have the floor. Niin, olkaapa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aivan kuten tekin korostitte, minä arvostin kovasti tätä tutkimusta. Se on erittäin mielenkiintoinen. Ja kun meillä nyt on tämä lukuihin perustuva näkymys kriisistä, niin se on tärkeää. Aloittaisin ensiksi asiasta, jota korostitte, joka minustakin oli aivan järkyttävä. Eli ajatus, joka on jatkuvasti esillä, joka kehittyy, on se, että kriisiaikoina miehet täytyy asettaa etusijalle työmarkkinoilla. Minun maassani tehtiin tutkimus viime maaliskuussa ja yli 60 prosenttia miehistä oli sitä mieltä, että kriisitilanteessa, kriisiaikoina miehet tulee asettaa etusijalle työmarkkinoilla. Ja kun totean, että stereotypiat ovat syntymässä uudelleen kriisiaikoina, niin olen aivan kanssanne samaa mieltä siinä, että tämä on ajatus, joka on erittäin järkyttävä – ja meidän täytyy taistella sitä vastaan. Kyseessä ovat sellaiset ajatukset, että vastaan taisteleminen on erittäin vaikeaa, sillä ne, ne ovat niin syvälle juurtuneet väestöön. Ja siitä syystä on tärkeää ottaa kantaa tähän kysymykseen. Toiseksi haluan vielä painottaa tätä erityisesti. Kaikki Euroopassa, jäsen, jäsenvaltioissa, perheissä olemme panostaneet kovasti siihen, että tytöt ja pojat koulutetaan samanarvoisesti ja että nuoret tytöt ja naiset yleisesti ottaen pärjäävät aivan yhtä hyvin koulutuksessaan, kilpailuissaan, kokeissaan. Ja minusta on erityisen järkyttävää toinen kohta, että samaa tasa-arvoa sitten ei enää löydy, kun mennään työmarkkinoille. Ja ura odotteessa sitten joudutaan myöskin katsomaan tätä epätasa-arvoa palkoissa. Ja kuten myöskin hyvä puheenjohtaja juuri tuossa korostitte, niin talousvaikeuksissa jäsenvaltiot haluavat päästä ö, ulos tilanteessa saada työmarkkinoille kaikki henkilöt, niin silloin naiset muodostavat oleellisen osan tästä työvoimasta. Minä olen koko ammattielämäni ollut mm, tasa-arvoisen koulutuksen kannattaja riippumatta alasta, kuten totesitte. Tytöt voivat mm, olla kaikissa ammateissa – Naisten pääsyä työmarkkinoille täytyy helpottaa. Ja siinä on riittävästi syytä jo pyrkiä pääsemään pois kriisistä. Nämä ovat sellaiset kysymykset, joita vastaan meillä täytyy ehdottomasti taistella. Ja tutkimuksessa ne selkeästi osoitatte myös, että miesten työttömyys on näkyvämpää – on totta, että naiset ovat vielä kaukana tasa-arvosta työmarkkinoilla. Ennen kriisiä he olivat siitä kaukana. Kriisin aikana he ovat vielä kauempana. Ja minun mielestäni tämä on aivan erinomainen tilaisuus tämän tyyppisen tutkimuksen avulla ottaa huomioon tiettyjä poliittisia päätöksiä, joita täytyy tehdä, jotta voidaan päästä sekä kriisistä että kehittää tasa-arvoa. Tack så mycket. Och då går ordet till fru Gurmai. Kiitoksia sitten Gurmai. Thank you very much, dear president. Kiitos eh, hyvin paljon. Kiitos tästä loistavasta tutkimuksesta. Minä en yhtään epäile sitä, että kun kriisi puhkesi, eh, niin olihan eh, selvää, että tämä miesten syystä tai aiheuttamana, koska finanssisektori on sellainen, jos Lehman Brothers olisi ollut Lehman Sisters, niin tätä kriisiä ei olisi. Hyvin oli myöskin näkyvissä mielestäni se, että ensimmäinen kierros kosketti miehiä, koska nämä sektorit, jotka mainitsin äsken, niin siellä on enemmän miehiä kuin naisia. Me emme ottaneet eh, huomioon sitä, mitä kriisin seuraava vaihe tulisi tekemään. Sehän koski sitten naisia. Naisilla on lyhyempiä työsopimuksia, eivätkä naiset aina tee täyspäiväistä työpäivää, täyttä työpäivää. Siksi minä uskonkin, että tarvitsemme tilastoja sekä naisista että miehistä – E, Eurooppa 2020 strategiassa on erä, eräs heikkous. Ja muistutan siitä, että yksi ainoa tieto on, on se, että 75 prosenttia pitäisi olla työmarkkinoilla. Meillä on 50 prosenttia ollut aikaisemmin, sitten haluamme 60 prosenttia ja siitä nostaa 70. Ja että naisten ja miesten läsnäolo työmarkkinoilla tasaantuisi. Uskon sukupuolten tasa-arvoon. Jos sitä on enemmän, niin kriisejä on vähemmän. Ja budjetitkin toimivat paremmin. On, olen varma, että vastauksena tähän on lisää demokratiaa – me tarvitsemme kriisiaikoina enemmän tasa-arvoa sukupuolten välille. Meidän täytyy miesten mentaliteettia muuttaa vielä. Olen iloinen siitä, että se tuli esiin. Kiinnostavaa oli huomata se, että he katsovat olevansa tarvittavia henkilöitä työmarkkinoilla. Ja onko ehkä pitäisi miehille antaa naisten töitä enemmän, heidän tulisi tottua niihin. 60 prosenttia naisista, tai siis yliopisto-opiskelijoista on naisia. En tiedä, mitä sitten tapahtuu seuraavalle miessukupolvelle, koska heillä tulee olemaan vähemmän ja vähemmän koulutusta, miten he löytävät kumppanin ja miltä työmarkkinat eh, näyttävät eh, tämän kummallisen ilmiön jälkeen. Siksi onkin mielestäni hyvin oleellista, että komissio paitsi puhuisi tasa-arvosta ja tästä mainstreamingista, että se myös tekisi jotain tällä kentällä. Miksi minä nyt puhun näin? Jos katsotte kriisiä, niin naiset ovat yhä epätoivoisempia. Naiset ovat, eivät ole politiikassa mukana ja ekstremismi lisääntyy, enkä usko, että se on Euroopan kansalaisille hyvä asia. Minä toivon, että emme pelkästään me tässä huoneessa perehdy tähän tutkimukseen, joka on arvokas vaan että tätä pidettäisiin muutenkin positiivisena eh, ilmiönä ja muistaisimme, että kriisi on myöskin mahdollisuus. Tämä on yksi tapa vastata kriisiin. Otetaan naiset enemmän huomioon ja mukaan päätöksentekoon. Kiitoksia tiimityöstä. Tack för det. Kiitos teille. Sitten eh, Rove obrigada, Sr. Presidente. Eu também me quero associar às minhas colegas, felicitar. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella Liberakia tästä erinomaisesta tutkimuksesta. Tutkimuksia on tehty siitä, mikä on se rooli, joka naisille ei ole jäänyt tässä kriisissä. Koska naiset eivät aiheuttaneet kriisiä. He ovat kuitenkin sen kriisin suurin uhri. Mielenkiintoista on se, että naiset kutsuttiin oikomaan asioita sen jälkeen, kun miehet olivat asiat sotkeneet kriisin alussa ja aiheuttaneet itse kriisin. Eh, consciência eh, de que eh, o impacto da crise e sobretudo nesta segunda Mehän tiedämme, että kriisin vaikutus, varsinkin kriisin toisen osan vaikutus, on, kohdistuu enemmän naisiin kuin miehiin. Eli vaikutus naisiin on siis suurempi siitä syystä, että ensimmäisessä vaiheessa kiinteistöalalla oli periaatteessa töissä miehiä. vaiheessa siis naistyöttömyys ei ollut niin korkea. Nyt sitten kun toinen vaihe kriisistä on ilmestynyt ja kriisin ongelmat ovat aiheuttaneet taloudellisen laman ja otetaan käyttöön säästötoimenpiteitä, niin luonnollisestikin sitten naisiin se vaikuttaa enemmän. Kuten aivan oikein että naiset ovat viimeiset tulemaan työmarkkinoille ja ensimmäiset joutumaan työttömiksi. Ja tämä on varsinkin kriisiaikoina yhä selvempää, sillä Aivan kuten kollegamme juuri totesi, sukupuolistereotypiat tulevat voimaan, ne jotka ovat vallalla yhteiskunnassa. Hyvä esimerkki hetki sitten oli kokouksessa. Twiittasin sen keskustelun, jota kävimme, ja sanoin, että mikä on se tasa ulottuvuus, joka tällä kriisillä on. Ihmiset olivat kovin yllättyneitä siitä, että ylipäätään täytyy puhua tasa-arvo näkökulmasta kriisissämme. Eli paljon on vielä tehtävää ennen kuin ajatusmallit muuttuvat. Halusin myös huomauttaa sen, että mikroluotoilla rahoitetut hankkeet ovat tuottaneet parempia tuloksia siinä mielessä, että yli 90 prosenttia näistä hankkeista ovat niitä, joita naiset ovat vieneet eteenpäin. Ne ovat hyödyntäneet naisia ja koko perhettä ja varsinkin lapsia. Kuulin tänään aivan järkyttävän uutisen kriisinsäästötoimenpiteiden vuoksi tänä päivänä ilmeisesti kreikkalaiset lapset pyörtyilevät koulussa. Jotkut ovat pyörtyneet tänään, koska he eivät ole saaneet ruokaa kahteen päivään. Euroopassa tänä päivänä, sivilisoituneessa, edistyneessä, hyvinvointi-Euroopassa näin tapahtuu. Eh, e que tem, está muito ligado também com as Meidän täytyy pohtia kriisin seurauksia ja ne täytyy selkeästi yhdistää myös siihen, mitä seurauksena on tasa-arvolle. Eh, eh, Kiitoksia. Sitten loppusanat rouva Virakilta. Uh, first of all, I would like to thank you very much for all the Haluaisin kiittää näistä kaikista kommenteista ja siitä, miellyttävästä vastaanotosta, jonka raporttini sai. Minä uskon siihen, että meillä täytyy olla sukupuolikohtaista tietoa tilastoina. Minun mielestäni tuntuu suorastaan häpeälliseltä, että tällaista tietoa ei ole ollut mutta kuitenkin, jos tässä nyt siirryn eteenpäin, niin stereotypiat ovat paljon kestäviä, ne jäävät elämään paljon pitemmäksi aikaa kuin odotetaan. Asian luonteeseen kuuluu se, että stereotypiat ovat ikään kuin mielen pohjukassa ja kaikki, mikä tulee ulos tai sisään, niin tätä hierarkiaa on vaikeaa muuttaa. Sitä varten on mm, hyvin vaarallista, että mitään ei tehdä. Nimittäin hyviä uutisia tasa-arvosta on olemassa joka puolella maailmaa, jopa köyhimmissä maissa on kiinnostavia suuntauksia. Toisaalta sitten täytyy ymmärtää hyvin se, että hierarkiat ja mentaliteetti, painopiste, alueet eri hallituksissa ovat hyvin erilaisia. Ja arvot ovat ja modus operandi ovat erilaisia, eli siis kuka tekisi, kenen pitäisi tehdä mitä ja kuinka pitkään. kaikkein eh, sovinistisimmat ja patriarkaalisimmat eh, mallit, eh, jotka on jo ovesta lykätty ulos, niin ne palaavat ikkunan kautta tai kaikista ikkunoista ja vielä savupiipustakin. Ainakin tältä se näyttää. Tarkoitin tietenkin sitä, että naiset tekevät vähemmän palkkatyötä, enkä mitenkään jättänyt huomiota sitä, että naiset tekevät pitempää työpäivää kokonaisuudessaan. Vaikka UK on case study tässä kertoo siitä, että kokonaistyötuntien ero brittiparien kesken on pienenemässä siihen nähden, mitä se oli aikaisemmin niin ennen kuin tästä iloitaan, niin kerron mikä tässä on taustalla. Naiset tekevät vähemmän kotityötä. Ei se tarkoita sitä, että miehet tekisivät kotitöitä enemmän joten nämä äh, kuilut voivat vähentyä kahdelta suunnalta, joko toinen osapuoli tekee vähemmän tai toinen enemmän. Siis hyviä uutisia on mutta meidän ei pidä tähän luottaa, koska tämän takana saattaa olla vaaroja. Sitten kun toisen kerran asioita luetaan ja ryhdytään tulkitsemaan niitä, niin olen aivan samaa mieltä kuin te, että kun tavallisia ihmisiä puhutellaan ja keskustellaan näistä sukupuoleen liittyvistä asioista kriisin yhteydessä, niin kyllä me oikeastaan aika potaskaa puhumme. Niin aivan lopuksi sitten sanoisin, että pieni varoituksen sana. Kaikki naiset eivät kuulu tähän samaan ryhmään, koska naisia, eri naisia kohtaa tämä kriisi eri tavalla katsomme prioriteetteja, niin kaikkein haavoittuvimpiin ryhmiin pitäisi ensin käydä käsiksi ja sitten nousta ylöspäin. Kaikkein haavoittuvimmat ryhmät naisten joukossa ovat sellaisia, että hyvin päättäväisesti pitää miettiä näitä ryhmiä, onpa se sitten pelkkiä naisia tai miehiä. Kiitoksia paljon teille ja oli miellyttävä tehdä tämä raportti ja keskustella kanssanne siitä. Kiitos hyvin paljon. Kiitos siitä, että pääsit tänne esittelemään tämän raportin selonteon hyvin suurta kiinnostusta se herätti ja tämä on tärkeä asia. Ja hyvää työtä on todellakin tehty ja kiitos tästä selonteon esittämisestä. Se oli kohta kymmenen ja näin sitten päivän työt päättyvät ähm, huomenna. Me jatkamme kello 9.00 ja silloin meillä alkaa äänestykset. Me aloitamme siis yhdeksältä, emme viittä yli tai kymmentä yli. tässä keskeytän kokouksen ja jatkamme sitä huomenna aamuna kello yhdeksän. Kiitos.